Se voi sitten d'accordo. No niin, jos sopii, niin voitaisiin aloitella. Sì, eh, allora... <laughs> ben ritrovati alla... No niin, tervetuloa takaisin tänne kokoukseen. Huomaan, että aamun istunto oli niin rankka ja työllistävä, että monetkaan eivät ole päässeet paikalle. No nyt sitten harventuneen rivein kuitenkin aloitamme työskentelyn ja mukavaa, että olette paikalla. Meillä on noin tunti minun puheenjohdossani edessämme ja sitten Sartori jatkaa. Ensimmäisenä kohtana meillä on nyt kalenterimme mukaisesti puoli tuntia aikaa ja se koskee Euroopan laajuisia televerkkoja ja 1336 vuodelta 1997 päätöksen kumoamista. Varmaankin voidaan suoraan siirtyä asian ytimeen ja annan puheenvuoron esittelijälle Toshenovskille puheenvuoron ja hän saisi aloittaa esittelemällä lausuntonsa tai anteeksi mietintönsä ja sen jälkeen varjoesittelijät ja sitten vielä sen jälkeen muut kollegat. Toshenovski ensin siis, ole hyvä. paní předsedkyně. jak jste zmínila jsem zpravodajem návrhu o nařízení o hlavních. minä olen lausunnon valmistelija tässä asiassa. Mehän puhumme tästä asiasta nyt siinä mielessä, että pidän hyvin tervetulleena komission ehdotusta. Tämä toimii välineenä internetin ja laajakaistan verkkoihin pääsyn kannalta. Tämä on tavallaan lisämekanismi jonka kautta voimme luoda kannustimia julkisille ja yksityisille investoinneille tällä alueella. Ilman tukea näitä investointeja ei voitaisi toteuttaa. Tai sitten ne viivästyisivät. Luonnollisesti tämä haittaisi alueiden kilpailukykyä. Tässä välineessä pitäisi keskittyä erityisesti infrastruktuuriin, ja sellaisiin osiin, jossa puutteita on havaittu, niin että voitaisiin poistaa, ja helpot, poistaa ongelmia ja helpottaa tilannetta, ja jos ei ole muita välineitä käytössä, myöskään yksityisellä taholla. Kilpailuun tietenkään ei saa epäedullisesti vaikuttaa laajakaista verkoissa. Rahoitusvarojen suhteen pitäisi keskittyä erityisesti reuna-alueisiin, syrjäisiin alueisiin ja saarin esimerkiksi. Sellaisiin alueisiin, joista yksityiset toimijat eivät niinkään ole kiinnostuneita. Kaupunkialueiden suhteen en usko, että välttämättä tämä väline olisi paras mahdollinen, vaan sillä alueella taas yksityiset toimijat ovat hyvinkin oikeita tahoja toimimaan. Totta kai rahoituksen täytyy olla, sopisoin, olla sopusoinnussa komission tekemän ehdotuksen kanssa. Tällä asetuksella me voimme luoda asianmukaiset olosuhteet kilpailun toteutumiselle. Ja avustuksia täytyy myöntää vain poikkeuksellisessa tapauksessa. Mun rahoituksen tukena. Jäsenvaltioiden täytyy jatkaa televiestintäalan kannustimien tarjoamista, esteiden poistamista ja toimintaa, joka edistää kilpailukyvyn myönteistä kehitystä. Totta kai tässä toiminnassa täytyy ottaa huomioon myös muut alat, muut sektorit ja muut aiheet saman tavoitteen saavuttamiseksi. Mehän toimimme markkinaolosuhteissa. Tämä välinen näin ollen pitää ottaa huomioon tämä asiantila. Pääpuutteet oikeastaan juontuvat pitkälti siihen, että äärialueilla, reuna-alueilla asuvien tilanne on kovin erilainen kuin kaupunkialueilla ja palvelutarjonta on kovin erilaista. Tätä eroa täytyy pyrkiä kaventamaan. Varat, joita käytetään, niin todellakin täytyy hyödyntää oikealla tavalla niin, että nämä heikommat, syrjäisemmät alueet voisivat kehittyä – myönteiseen suuntaan ja myös kohesiovaroja voitaisiin tässä paremmin hyödyntää. Välttämättä kaikki alueet eivät voi hyötyä kaikista rahastorahoituksista erityispiirteittensä takia. meillä pitäisi olla 30 megabitin äh, laajakaista mahdollisuus kaikilla kansalaisilla niin, että päästään sitten 100 megabittiin sekunnissa. Tämä olisi se kehitysnäkymä. Kun ajattelemme laajakaista verkkoja, niin täytyy muistaa teknologinen neutraalius. palveluja tulee tarjota samanlaisin ehdoin niin, että objektiivisuus ei unohdu. Komissio ei täsmennä niitä teknologisia tyyppejä, kategorioita, joita tulisi hyödyntää. Niin ikään puhutaan mahdollisuuksista käyttää satelliitteja – Kansalaisten liikkuvuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kansalaiset voivat helpommin liikkua internet-laajakaista ympäristössä. Mitä sitten tulee yleisyydellisiin hankkeisiin tämän strategian puitteissa? Haluaisin oikeastaan tietää, millä kriteereillä Euroopan komissio on valinnut ne hankkeet, joista puhutaan tässä yhteydessä. Tämä varmasti kiinnostaisi kysymyksenä myös kollegoitamme. Haluaisin tietää, mitkä ovat kollegoiden kannat, mikä on komission kanta sen suhteen, miten tätä tietä voitaisiin käyttää esimerkiksi niin, että voitaisiin paremmin hallinnoida kriisitilanteita esimerkiksi, vaikkapa tulipalotilanteissa tai vastaavissa. Sitten täytyy muistaa myös digitaaliset rajat ylittävät palvelut ja niiden tuoma lisäarvo. Ennen kaikkea kyse on julkisista palveluista, emmekä voi jäädä odottelemaan sitä, että yksityinen sektori jollakin tavalla korvaisi julkisen sektorin rahoituksen, vaan tässä todella tarvitaan rahoitusta, jota komissiokin tässä ehdottaa. Haluaisin tietää komissiolta, minkälaisena komissio näkee digitaalisten palvelujen infrastruktuurin. Tässä kyllä tarvittaisiin vielä täsmentäviä näkökohtia komission suunnasta. Ei mielestäni ole juurikaan syytä sille, että komission valtuutuksia ja valtuuksia tässä vielä lisää kasvatettaisiin, koska täytyy muistaa, että tähän liittyy myös valvontavelvollisuuksia. Ja niitä jo komissiolla on aika lailla. Meillä on delegoidut säädökset ja Euroopan komissio sääntöjen mukaisesti omaa aika laajat valtuudet. Nimenomaan silloin, kun ajattelemme yleishyödyllisiä palveluja. Meillä on oltava riittävä valvontajärjestelmä. Tämä sektori on hyvin dynaaminen ja kehittyy nopeasti. Näin ollen on oltava riittävää joustavuutta, jotta pysytään, pysytään kehityksen tahdissa. Niin ikään on päästävä rahoituksen varmuuteen ja myös oikeusvarmuuteen. Me voimme ajatella valvontaa keskipitkällä aikavälillä. Tässäkin järjestelmä vaatii vielä hieman lisää selityksiä. Minä olen lausunnon valmistelija. Tässä ominaisuudessa voin jo nyt olla iloinen yhteistyöstä kollegoiden kanssa, niin että voimme kaikki kommentit ja huomiot ottaa tällä hyvin tärkeällä alalla huomioon. Haluaisin kuulla nyt komission lisäksi sen, mitä kollegat ovat tästä aiheesta ajatelleet, niin että voimme valmistella hyvän tekstin ja voimme myös valmistautua julkiseen kuulemiseen, joka mielestäni on tässä hyvin konkreettisessa aiheessa aivan asianmukainen. 25. huhtikuuta on varattu käsittelyllemme ja sitten täysistuntokäsittely on tulossa sen jälkeen. Odotan kovasti aktiivista osallistumista aiheen käsittelyyn ja haluan jo nyt kiittää myös komission osallistumisesta ja myös kollegoita avusta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia valmistelijalle, anteeksi esittelijälle. Ja nyt sitten kuullaan komission vastaukset. komissiollehan esitettiin monia kysymyksiä. Mutta aloitetaan Rova Hän pyysi ensimmäisenä puheenvuoroa. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää edustaja Tosinovskia lausunnon valmistelijana tästä yhteistyön kädenojennuksesta. Haluan todeta, että arvostan hänen elettään kovasti ja haluan kiittää häntä kommenteista, jotka minusta ovat nostaneet esille nimenomaan keskeiset aiheet tässä kysymyksessä. Haluan täsmentää, että SD e ryhmä on sen kannalla, että meillä pitäisi olla kunnianhimoinen budjetti myös tämän strategian tukena. Tämähän on lippulaiva-hanke, tärkeä hanke ja luonnollisesti rahoitus Euroopan tasolla pitäisi olla kalibroitu niin, että otetaan huomioon myös eurobondit. Nythän kyseessä on ensimmäinen näkemysten vaihto, joten en vielä lähde yksityiskohtiin, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että me puhumme infrastruktuurin rakentamisesta. Kuitenkaan ei pidä unohtaa päätavoitetta, joka on digitaalisen kuilun kaventaminen. Haluaisin tuoda esille joitakin näkemyksiä tähän yhteiseen pohdintaan. Meidän pitäisi toimia niin, että rahoitusta käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi. Totta kai valintoja joudutaan tekemään. Mikä on jako, jakautuminen infrastruktuurihankkeiden välillä, toisaalta digitaalihankkeiden, esimerkiksi sähköisen terveydenhuollon ja hallinnon hankkeiden välillä. Saman tapaan kun näitä varoja jaetaan, niin täytyy ottaa huomioon poliittiset arviot tässä asiassa niin, että tuemme riittävällä tavalla tietyllä alueella julkista hallintoa. Ajattelen tässä erityisesti mahdollisuuksia avustuksia, myöntää avustuksia. Ja toisaalta taas näillä välialueilla, harmailla alueilla on tietynlaisia mahdollisuuksia käyttää myös yksityistä sektoria hyödyksi, luoda kumppanuussuhteita yksityisen ja julkisen sektorin välille. Meillä on myös kohesiorahasto. Siellä on käynnissä melko moisen syvälliset uudistukset. Kun nyt kuuntelen sitä, mitä täällä keskustelemme, niin hyvin helposti me voimme tehdä laskutoimituksia siitä, mitä kohesiorahastoista pitäisi rahoittaa, mutta sitten kun rahoitusnäkymiä lopullisesti päätetään, niin en tiedä, otetaanko tätä asiaa huomioon. Tämä on arkaluontoinen aihe erityisesti niiden alueiden kannalta, jotka nyt yrittävät kirja kehitystään kiinni ja jolla on erityisiä huolenaiheita. Sitten täydentävyys muiden muun tyyppisten verkostojen kanssa. Tässäkin on kysymyksiä, jotka otetaan huomioon. Liikenneverkot, energiaverkot, näitä voitaisiin tutkia pitäen mielessämme mahdolliset synergia, synergiamahdollisuudet. Tässä totta kai täytyy ajatella insinööritaitoa, mahdollisia säästömahdollisuuksia siellä, synergiaetuja. Ja jos on mahdollisuuksia työstä näitä verkkoja niin, että ne ovat yhteensopivia. Johdonmukaisuus on kaiken kattava periaate ja luonnollisesti myös säätelyn näkökulmasta tämä pätee. Täytyy kunnioittaa viestintä, sähköisen viestinnän puitteistoa. Puheenjohtaja, minulla olisi kysymys, jos, johon haluaisin kuulla vastauksen komissiolta. Oikeastaan voi yhtyä tässä valmistelijan kysymykseen. Monissa jäsenvaltioissa on jo olemassa oma strategiansa ja miten tämä aloitte sitten toimii niin, että kansalliset strategiat voivat lähentyä toisiaan, miten tähän saadaan nopeutusta ja koordinointia aikaiseksi. Miten sitten nämä bisnessuunnitelmat operaattoreilla, miten siinä edetään hankehankkeelta, hankkeelta? Miten voimme varmistaa, että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että ollaan tietyllä alueella umpikujassa ja näin sitten kilpailu ikään kuin pysähtyisi. On aivan selvää, että rahat, jotka tällä mekanismilla saadaan käyttöön, eivät voi pelkästään rahoittaa yksityisesti näitä hankkeita. Myös tiivisti asutuilla alueilla on tapahtunut varsin hidasta kehitystä, eli nyt investoidaan pelkästään elinkelpoisiin hankkeisiin ja nimenomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat hyvinkin kannattavia jos on tällaisia rajalla olevia hankkeita, niiden elinkelpoisuus ei ole niinkään varmaa, niin niihin ei juurikaan haluta investoida. Osinkovaatimukset ovat yhä suuremmat. Riittävästi ei saada varoja kerätyksi markkinoilta. Ja sitten lainansaanti. Tämä on aivan oleellinen kysymys. Mekanismilla voi olla merkittävä rooli nähdäkseni rahoituksen saannin kannalta – mutta meidän täytyy kyllä varmasti jatkaa investointistrategian, pitkän aikavälin investointistrategian syventämistä. 9 miljardia totta kai voi houkutella lisää miljardeja, mutta meidän täytyy toimia niin, että saamme koko alueen katetuksi. Mikä on investointipankin ja komission rooli ja asenne tähän? on tiettyjä alueita, jotka eivät, ja tiettyjä hankkeita, jotka eivät tarvitse välttämättä julkista rahaa, mutta ilman julkista rahaa välttämättä näitä hankkeita ei koskaan käynnistettäisi. Ranskassa meillä on historiallinen operaattori, joka on kertonut, että osingot laskevat, ja näin priorisoitiin investointia Minusta tämä lähestymistapa on varsin myönteinen. Katsotaan nyt, pitääkö se sitten tiensä, pitääkö se äh, kutinsa myöhemmin, mutta tässäkin tarvittaisiin kenties eurooppalaista lähestymistapaa. Sitten esittelijän näkemykset turvallisuuskysymyksistä. Parlamentti on aina halunnut korostaa tätä. Kyse on äh, taajuuskapasiteetista meidän on otettava huomioon, huomioon hätäpalveluiden tarpeet ja väestönsuojelutoimien tarpeet taajuuskysymyksissä. Tämähän kuuluu tietysti myös komission toimivaltuuksiin pohtia tätä kysymystä. Haluan kiittää valmistelijaa myös komissiota sen antamista vastauksesta. Grazie, kollega Kiitoksia kollega Tratmanille ja sanoisin, että puhe, anteeksi, kysymyslista on kovin pitkä tiedoksi vain komissiolle. Toivottavasti saamme tarkkoja vastauksia näihin kysymyksiin. No sitten seuraava kollega Okmer. Madam President, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijä herra Tosnovskia hänen erinomaisesta esityksestään ja valmistelustaan, joka luo meille kaikille erinomaiset puitteet tehdä tätä työtä erinomaisen perustan. On tärkeää katsoa kontekstia, jossa nyt toimitaan. Vastikään hyväksyimme uuden radiotaajuuspolitiikan, jossa tavoitteena on tulla johtavaksi vallaksi, mitä tulee mobiilidataliikenteeseen ja sen taajuuksiin. Todella me olemme menneet pidemmällekin kuin mitä komissio ehdottaa, mutta toinen osa tätä kontekstia on se tosiasia, että kyseessä on ala yhteiskuntamme, jo, jossa muutos on äärimmäisen nopeaa. Äh, investointeja toteutetaan hyvin nopeasti, mutta tämän lisäksi teknologia kehittyy äärimmäisen nopeasti. Minun olettamukseni on seuraava. Vain mobiilidataliikenteen kautta voimme saada aikaan sen nopeuden, johon viittasitte 30 tai 100 megabittiä sekunnissa ennen vuotta 2020. Ja olennaista on nyt olla tietoinen siitä, että pitkällä aikavälillä tavoitteemme eh, eivät saa olla liian kiireisiä. Siis meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jos katsotaan vaikkapa tilannetta kahdeksan vuotta sitten, vuonna 2004, teknologinen maisema oli täysin toisenlainen kuin nyt. Emmekä voineet kuvitellakaan monia asioita, joita pidämme tänään itsestään selvinä, vaikkapa appsit tai ylipäätään mobiilidata liikenteen kapasiteetti joka meillä on tänä päivänä. Tätä meidän oli vaikea käsittää kahdeksan vuotta sitten, ja kun nyt katsotaan aikaa kahdeksan vuoden päähän, niin kun puhutaan vuodesta 2020, asetetaan tavoitteita, joita uskon, myöden uskomme olevan ehkä hyviä ensi vuodeksi, vuodeksi 2013, mutta hyvin paljon vettä virtaa siltojen alta vuosien 2013 ja 2020 välillä. Ja siksi tavoitteet, jotka komissio on asettanut, asettanut uskon, että ne jäävät kyllä todellisuuden jalkoihin. Todellisuus ohittaa ne todellisuus on huomattavasti nopeampaa kuin lainsäädäntötyö kehityksessään. Ja siksi pyytäisinkin esittelijäämme pohtimaan tätä ja varmistamaan sen, että tavoitteet, jotka asetamme ja parlamentin halunnaan tietenkin päästä näihin tavoitteisiin, että ne ovat kyllin kunnianhimoisia – meidän täytyy olla äärimmäisen kunnianhimoisia. Kunnianhimotasomme on oltava hyvin korkea. Ja haluaisin komission nyt selittävän esimerkiksi nämä vuoden 2020 kapasiteettitavoitteet. Uskotteko te todella, että vuonna 2020 nämä ovat maailmanlaajuisesti johtavat standardit? Minä kysyn tätä, koska 100 megabittiä saattaa jo tänään olla monilla kilpailijoillamme standardi, joten kyllä meidän täytyy joskus olla hiukan äh, uhkarohkeitakin ja meidän on todella oltava kunnianhimoisia niin, että meistä ei tule jo pelkästään suunnitelmienkin pohjalta numeroa neljä tai viisi. Ei, koska me haluamme todella olla johtava toimija maailmanlaajuisesti tällä alalla. Toiseksi, on mielestäni tärkeää varmistaa kriteerit, jotta kohesiorahastoa ja muita käytettävissä olevia rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Varmasti tulemme puhumaan investoinneista, joita saadaan lisäksi. Kyse ei ole korva, korvaavasta rahoituksesta. Tilanne kehittyy hyvin nopeasti kaikkialla Euroopassa, mutta ei kuitenkaan kaikilla Euroopan alueilla. Ja siksi meidän täytyisikin todeta, että tuemme paremman kapasiteetin kehittämistä – koska me emme voi luottaa yksinomaan kaupallisiin investointeihin. Ja meidän on varmistettava se, että investointien kautta ja näiden varojen kautta tilanne saadaan kehittymään, jos raha ei tulekaan muualta. Mehän kaikki tiedämme esimerkiksi suurkaupungeistamme vaikkapa laajakaista verkko laajeneminen, nopean laajakaistaverkon laajentaminen tapahtuu nyt hyvin nopeasti. Ja siitähän syntyy ongelmia, että tämä kehitys onkin erittäin nopea kaupungeissamme. Tätä nimitämme digitaaliseksi kuiluksi. Eli ikään kuin liikehdintä pääkaupungeissa on nopeampaa. Eihän se nyt ole tietenkään ongelma, mutta ongelma on se, että muut alueet, maiden muut alueet eivät pysy perässä. Ja siksi meidän täytyisi myös muistaa muut lähteet. Ja näin kolmas seikkani, pohdinta ja myös johtopäätös, jota meidän tulisi mielestäni työstää. Minä en usko, että muuten kuin ihan poikkeusta, tapauksissa, kun mitä muuta ei olisi tapahtunut ja voitaisiin olla vieläkin kunnianhimoisempia kaupunkialueilla niin, niin tämä tulisi pikemminkin kohdistaa pääasiassa niihin Euroopan unionin alueisiin, jotka ovat jääneet jälkijunaan, joilla on vähemmän rahaa, jotka ovat ehkä köyhempiä alueita tai alueita, jotka eivät ole mukana – talouskasvussa niin kuin toivoisimme niiden olevan. Ehkäpä tällaisena sääntönä, johon toki liittyy monia poikkeuksia, voitaisiin todeta, että nämä rahat, niitä ei ehkä tulisi pääasiallisesti käyttää käyttää asuttuimpien alueiden kohdalla, koska kaupallista rahaa on siellä tarjolla kylliksi. Ja siksi kysyisinkin komissiota, miten tämä voitaisiin selvittää kriteereissä, joista nyt keskustellaan. Ja mielestäni tätä priorisointia on toteutettava, koska jos näitä budjettivaroja, investointifasiliteetteja käytetään kaikkeen, niin rahojen käytön suhteen ei voida olla niin tehokkaita kuin muuten voitaisiin, jos tätä rahaa levitetään joka paikkaan. Jaa, nyt pitikin lopettaa. Kiitos. Pusuma, il tempo sta scorrendo troppo, troppo rapidamente. Aika kuluu aivan liian nopeaan. Pahoittelen, ei ole aikaa pitää näin pitkiä puheita. Niin, en ole saanut puheenvuoropyyntöjä. Muilta varjoesittelijöiltä haluaisitteko käyttää puheenvuoron Kreutzmann? Totter, olkaa hyvä. Vorrei fare una Niin, haluaisin pyytää, että käyttäisitte vain muutaman puheenvuoro minuutin, koska tuossa edeltävä puhuja ei oikein nyt kunnioittanut käyttämämme aikataulua. Kiitos. Handelsblatt-lehti eilen kirjoitti, että nopea verkko herättää toiveita ja ollaan invest, saamassa merkittäviä investointeja ja näin yritykset pyrkivät saamaan lisää asiakkaita. Juuri tähän edellinen puhuja viittasi. Siellä, missä bisnesmalli toimii, investointeja saadaan kaupalliseltakin alalta, eikä tarvita Euroopan unionin toimia, koska kaupallisesti näillä alueilla on merkittäviä mahdollisuuksia ja siksi investoinnit toteutuvat. Kuitenkin ongelmia on pikemminkin niillä alueilla, jotka eivät ole niin kiinnostavia televiestintäyrityksille, maaseutu muun muassa, ja siksi meidän tulee kiinnittää huomiotamme erityisesti näihin alueisiin. Monet tutkimukset Joten meidän on, äh, me voimme olla hyvin tyytyväisiä tähän Connecting Europe Facilityin, että sitä kautta saamme ja voimme antaa lisää impulsseja äh, investoinneille. Kuitenkin ei pelkästään tämä malli, vaan äh, tämän lisäksi myös Euroopan laajuiset televiestintäverkot ovat tässä mukana ja meillä on tietenkin tavoitteita ja prioriteetteja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, tai tämä ala on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionin taloudelle. Digitaalimaailma kehittyy valtavaa vauhtia, esimerkiksi rajat ylittävä kauppa Euroopassa nettikauppa on äh, vielä huomattavasti huonommalla taholla kuin, tasolla kuin muilla maailman alueilla. Erilaiset äh, nettipalvelut, online palvelut, äh, niiden tulisi hyödyntää erityisesti PK-yrityksiä, koska niillä on usein hyvin suuria ongelmia esimerkiksi kielikysymyksessä, mitä tulee rajat ylittävään toimintaan. Tämän lisäksi meidän on vahvistettava internetiä ja sen turvallisuutta, että laiton toiminta saataisiin rajattua. Sitten tietenkin älykkäät energiaverkot sekä niihin investoiminen ja samoin teknologian investoiminen. Internet ei tunne rajoja ja kuluttajille ja taloudelle se tarjoaa suurta lisäarvoa ja varmasti auttaa myös täydentämään vielä sisämarkkinoita. Lisäksi puhuisin vielä tästä kaikkein tärkeimmästä tai suurimmasta kysymyksestä, laajakaistaverkosta, joka on äärimmäisen tärkeä, koska ilman pääsyä laajakaistaverkkoon ei ole pääsyä myöskään mihinkään näihin palveluihin, joten erityisesti maaseutualueella meidän täytyy huolehtia tästä asiasta. Siellä tällaista rakennetta ei vielä ole olemassa. Meillä Rheinland-Pfalzin alueella Eh, monilla alueilla tällä hetkellä ei vielä eh, ihmisten suureksi eh, pettymykseksi ole laajakaista verkkoa tarjolla. Ja tärkeää on myös se, että kun meillä näitä hyviä aikomuksia on, niin <clears throat> tarkastellaan myös sitä, ovatko nämä investoinnit järkeviä, hyödyntävätkö ne todella tai osuvatko ne maaliin. Tietenkin sitten vielä kysymys vaihtoehtoisista teknologioista. Ei kyse tarvitse aina olla kaapeliverkosta. Kyllä todella mobiiliverkkojenkin käytettävyys paranee ja ne voivat olla joillekin alueille hyvin kiinnostava vaihtoehtoinen malli tulevaisuudessa. Kun puhutaan 30 tai jopa 100 megabitin nopeuksista, niin siirtyminen tähän on periaatteessa teknologia normaalia, teknologian neutraalia tulkkikorjaa ja näin todella pelkästään verkkoa parantamalla tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi valokuitukaapelien kautta. Ja me todella haluamme nyt ottaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, mutta tietenkin voidaan myös miettiä sitä, että minkälaista nopeutta kannattaa ja minkälaisilla kustannuksilla rakentaa minnekin. Tästä tulee hyvin kiinnostava keskustelu ja odotan kovasti yhteistyötä esittelijä ja varjoesittelijöiden kanssa syömästä. Kiitoksia. Grazie. Eh, la signora Andersdotter vuole intervenire. Andersdotter, halusitteko käyttää puheenvuoron tästä? Prego. Um, um, tack. Kiitos haluan kiittää kollegoita heidän esityksistään, puheenvuoroista, jotka nyt kuultiin. Onko komissiolla ajatuksia siitä, miten pk-yritykset voitaisiin paremmin saada mukaan näihin infrastruktuurihankkeisiin maaseutualueilla? En ole täysin vakuuttunut. En ole aivan varma siitä, minkälaiset satsaukset tarvitaan siihen, että päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Ne kokemukset, joita meillä mobiiliverkoista ja niiden käyttämisestä on maaseutualueilla, unionin tietyillä alueilla, eivät ole olleet yksinomaan myönteisiä, joten ei se mobiiliverkkokaan ole mikään autoaksi tekevä, vaan kyllä tarvitaan myös maaseutualueilla kaapeliverkkoa eh, maaseutualueilla ja eh, väestököyhemmillä alueilla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Bacitis ja sen jälkeen komissiolla puheenvuoro. Ačiū labai pirmininkė. Iš tikrųjų pateiktas gana, e, gana įdomus labai... E, Kiitoksia. Tämä on hyvin kiinnostava ja tärkeä asiakirja, joka tulee olemaan aivan olennainen koko Euroopan unionin ja sen alueiden kilpailukyvylle. Monet tärkeät kysymykset täällä ovat nousseet esiin myös Rova Madurellinne. mietintö on tässä tärkeä ja tulevaisuudessa meidän täytyisi saada selkeä kuva siitä, miten teknologioita voidaan käyttää tavoitteisiin pääsemiseen. Kun 2004 liityimme Euroopan unioniin, uusia jäsenvaltioita kannustettiin kovasti rakentamaan laajakaista verkkoja ja meillä on neljän seitsemän vuoden sopimukset ja todella sitoumukset näissä sopimuksissa ehkä eivät aina vastaa todellisuutta. Ja siksi minä hyväksyisin kyllä sen, että komissiolla olisi enemmän vastuuta, toimivaltaa tällä alalla ja haluaisimme mielellämme myös mahdollisuuden osallistua keskusteluun, jota käydään uusista teknologioista. Tästähän saattaa tulla lainsäädäntöä esimerkiksi mitä tiedon siirron parantamiseen kaikille alueille tulee. Kiitos. La parola ora madame. No niin, ja sitten Rova Pizarovska. Hän saa vastata ja toivottavasti hän vastaa selkeästi ja lyhyesti kolmen minuutin puitteissa. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää ystävällistä sanoista, joita tälle ehdotukselle osoitettiin. Tämä ehdotus on kovin lähellä komissaarini sydäntä ja olen täysin samaa mieltä niistä kunnianhimoisista tavoitteista, joita Eurooppa 2020 strategia sahmoteltiin puheenjohtaja Baroson toimesta. Me tietenkin olemme esittelijän ja varjoesittelijän käytettävissä ja kaikkien niiden käytettävissä, jo- joilla on etuja valvottavana tässä asiassa niin, että voimme vastata heidän kysymyksiinsä. Ottaisin nyt esille ne kysymykset, jotka tässä tähän mennessä on esitetty. Ensinnäkin olemme täysin samaa mieltä siitä, että ehdotus tämänhetkisessä muodossaan tavoittelee digitaaliliikenteestä aiheutuvien kulujen ja vähentämistä ja digitaalikuilun kaventamista. Tämä on digitaaliagendan tavoitteiden mukaista ja me tavoittelemme tämän aikaansaamista ei pelkästään tämän tietyn välineen avulla, vaan myöskin poliittisten ja budjettiluontoisten välineiden ja toimenpiteiden avulla, joita suoritetaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin. Me uskomme, että rakennerahastoiden täydentävyysaspekti, rakennerahasto ja täydentävä aspekti saavutetaan, kun säännöt saadaan määriteltyä ja parlamentti ei sitä ryhdy rajoittamaan. Ja tämä ehdotus on tehty sitä silmällä pitäen. Olemme samaa mieltä, että paljon riippuu jäsenvaltioiden ja parlamentin halukkuudesta tarkastella uudelleen ja esittää kysymyksiä laajakaista investointien kohtelua rakennerahastojen puitteissa. Tämänhetkisessä muodossaan ehdotus on sellainen, että siinä sallitaan tiettyjen synergioiden tapahtuminen, mutta siinä ei anneta mahdollisuutta toisenlaisille synergioille. Ja tämä ei välttämättä optimoi tilannetta, kun ajatellaan, kuinka rajalliset rahoitusresurssit julkisella sektorilla tällaisiin investointeihin on tällä hetkellä käytettävissään. Olemme täysin tietoisia siitä, että ei ole helppoa määrittää ihan tarkkaan, kuinka yksityiset sijoittajat toimivat ja televiestintäyritykset toimivat, kun ne tekevät päätöksiä investoinneista. Erityisesti kun ajatellaan laajakaista alaa. Meidän interventiomme keskittyy tukemaan sellaisia tai niitä aloitteita silloin, kun ne kasvavat ja asetetaan toimijoiden saataville. Se tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa luodaan tilaa sellaiselle johtajuudelle, jota yksittäiset jäsenvaltiot voivat ottaa haltuunsa, esimerkiksi Ranska tällä hetkellä, ja se antaa mahdollisuuden myöskin alueellisille ja kunnallisille toimijoille ottaa ohjat käsinsä. Ja näin monessa tapauksessa on tapahtunutkin. On perustavanarvoisen tärkeää, että aina kun on olemassa sellainen liiketoimintatilanne, jossa yksityistä sektoria voidaan ottaa toimintaan mukaan, niin me helpotamme sen tapahtumista. Ja senpä takia tässä on olemassa aivan erityinen fasiliteetti, Connecting Europe-väline sitä varten. Ja siinä keskitytään nimenomaan pääasiallisesti rahoitusvälineisiin. Projektien hankkeiden valinta tapahtuu tästä syystä. Pitkälti sen pohjalta, minkälaisia yksittäisiä eh, yksityisen sektorin eh, sijoittajia on käytettävissä ja minkälaisia kumppanuuksia julkisen sektorin kanssa niistä syntyy. Me tulemme sovit, soveltamaan tiettyä joustavuutta julkisviranomaisten laajakaista projektien käynnistämisen helpottamiseksi erityisesti maaseutualueella. Ja haluaisimme varmistaa myöskin, että me pystyisimme levittämään hyviä käytänteitä niin kuin tietyillä Euroopan unionin alueilla tapahtuukin, jotta voisimme varmistaa, että hyviä ratkaisuja voitaisiin toistaa muissa unionin, äh, muilla unionin alueilla. Ymmärrämme, että kyseessä on ala, jolla edetään äärimmäisen nopeasti ja sen takia nämä suuntaviivat ja Connecting Europe-välineen käytösäännöt sisältävät tietyn määrän joustavuutta. Poliittinen päätöksenteko tulisi olla osa prosessia, mutta samanaikaisesti ymmärrämme, että silloin jos on tällainen fossiilinomainen ehdotus, jossa on kauheasti yksityiskohtia, saa aikaan sen, että siitä tulee tehoton ja luultavasti sillä ei ole vaikutusta. Kunnianhimo täytyy olla asetettu korkealle, mutta tietenkin rima, riman asettaminen korkealle täytyy olla tasapainossa uskottavuuden kanssa ja meidän täytyy tarkastella myöskin markkinoiden reaktioita. Komissaari Kruusin ehdotetut tavoitteet ovat uskoakseni jo monien mielestä ylittäneet tai ainakin hipovat sitä rajaa, mitä markkinat voivat hyväksyä järjestelyssä varmistetaan, että yksityisiä sijoituksia ei pusketa prosessista ulos. Rahoitusvälineet varainhoitosääntöjen mukaisesti on järjestetty siten, että jotta näitä välineitä voitaisiin käyttää, niin silloin täytyy olla tapahtunut jonkinlainen markkinoiden romahtaminen tai markkinoiden tehottomuutta. Ja Euroopan investointipankki pankin täytyy osoittaa, että sillä ei voida korvata yksityisiä sijoituksia. Kollegani vastannee sitten palveluihin liittyviin kysymyksiin, jos odotatte hetkisen. Äh. Hetkinen, pyytäisin että käyttäisitte vain yhden minuutin aikaa, koska meillä on todellakin kiintiöity aika, muuten emme päästä töissä eteenpäin. Älkää käyttäkö aikaa enemmän kuin yksi, yhden minuutin. I will reply then. Kyllä, ehdottomasti. Vastaan vain niihin hyvin konkreettisiin kysymyksiin, joita valmistelija kysyi. Kyse on nyt palveluista. Meillä on kolme eri kriteeriä. Alueen pitäisi olla tällainen digitaalinen pullonkaula ja olla EUlle mahdollisuuksia toimia. Toiseksi on oltava riittävästi maturiteettia alueella. Nämä hankkeethan ovat pitkälti pilottihankkeita ja tässä täytyy päästä tiettyyn vaiheeseen, jotta ne ovat tulleet valituiksi. Niin ikään täytyy olla tietyllä toteuttamisen asteella. Näiden kriteerien perusteella olemme valinneet eri hankkeet, jotka on listattu liitteessä ehdotuksen mukana. Tämän listan pitäisi olla luonteeltaan avoin lista – avoin luettelo niin, että yhdessä lainsäätäjän kanssa täältä voidaan joko poistaa tai lisätä sinne tiettyjä hankkeita, jos se on tarpeellista. Lopuksi vielä voin sanoa äidinkielellä että mitä tulee pienyrityksiin haja-asutusalueilla, uskomme, että tämä ehdotus tulee hyödyttämään niitä kovasti. Kiitos. Grazie voi. Ecco, sarebbe una buona prassi. No niin, olisikin hyvä käytänne, jos komission edustajat voisivat ehkä kirjallisesti vastata aivan tarkasti ja spesifisti niihin kysymyksiin, mitä on täällä esitetty ilman sen kummempia perusteluja. Haluaisin, että käyttäisitte todellakin pitäytyä aikataulussa ja sitten jos haluatte tarkentaa, niin kirjallisesti. Me olemme kovasti aikataulusta jäljessä. Toivottavasti kollega esittelijä voisi välttää nyt käyttämästä vastauspuheenvuoroa. Hän ei halunne, halunne käyttää puheenvuoroa, joten pystymme päättämään tämän keskustelun tähän. Nebudu vám komplikovat eh, čas, jenom velmi stručně. Eh, niin puheenjohtaja, aivan todellakin lyhykäisesti kaksi kommenttia olen täysin samaa mieltä edustaja Trautmanin kanssa. On äärimmäisen tärkeää arvioida syvällisesti rahoitustilanne niin, että voimme tarttua keskeisiin kysymyksiin. Niin ikään olen samaa mieltä. Äh, minähän olen itse matemaatikko ja apteekkari ammatiltani. Ja se, mitä minä opin aikoinani yliopistossa – Totta kai silloin oli hienoa ja upeaa, mutta kyllä tässä nyt on aikaa kulunut aika lailla noista ajoista. Kehitys on nopeaa ja muutaman vuoden kuluttua tilanne on taas aivan toinen. Kiitos vielä kerran ja kovasti odotan yhteistyötä kollegoiden kanssa. Grazie a voi, conoscete già le. Kiitoksia. Tunnette jo aikataulun. Tarkistusten jättämiseen, joten jatkamme tästä kirjallisesti. Sitten seuraavaksi siirrymme Maria Badia Kusheen mietintöön, joka käsittelee kolmatta terveydenalan monimuotista toimintaohjelmaa. Hyvin nopeasti siis, kiitos. Ja, le voy hacer caso. Kiitos puheenjohtaja. Teen niin kuin pyysitte, puhun erittäin lyhyesti, mutta öö, haluatteko, että minä puhun nyt tästä näistä terveyspalveluista vai mistä? Siis kun minun esityslistallani nyt tämä ö, audiovisuaalisten töiden jakaminen oli ensin. Niin minullakin aikaisemmin oli, mutta nyt tämä on hieman eri järjestyksessä. Jaha, eli terveyttä. Hyvä on, hyvä on. No niin, te tiedätte, että tämä ITREN lausunto liittyy kulttuurivaliokunnan. Fue elaborado, fue iniciado en... Siis mitä näihin audiovisuaaliteoksiin tulee ja niiden verkkojakelun Euroopan unionissa, niin tämä on kulttuurivaliokunnan työtä. Minä olen tästä vastuussa ja minä halusin nyt teille todeta, että olen tehnyt työni nyt herra Enchiun työn pohjalta, joka oli aiempi esittelijä. Ja ennen kaikkea halusin nyt korostaa sitä, että nämä online-nettimarkkinat ovat hyvin hajauttuneet, sirpaloituneet. Esimerkiksi lisenssien hankkiminen on hyvinkin hankalaa ja minkäännäköistä Euroopan tason koordinoitua toimintaa ei ole kohti yhteisiä digitaalimarkkinoita. Ja todella verkkojakelu Euroopan unionissa ei vielä toimi kun ajatellaan online-tekijän oikeuksia audiovisuaalisella alalla. Meidän täytyisi lisätä, lisätä äh, eri jakelukanavien, äh, oikeuksien haltijoiden, internetpalvelun tarjoajien sekä myös kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä ja toimien koordinointia. Tämän lisäksi meidän täytyy tietenkin oikeuksien haltijoille taata oikean tason korvaukset ja samalla meidän on huolehdittava siitä, että eh, kansalaiset voivat netissä näistä kulttu- tästä kulttuuritarjonnasta nauttia ja Euroopan äh, tason toimintaa tarvitaan. Tarvittaisiin yhteisiä riittäviä toimia näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja siksi uskomme, että sisämarkkinaharmonisointivirasto, joka vastikään on ryhtynyt töihin myös teollisen tekijänoikeuksien suojelemiseksi, voisi olla kaikkein sopivin taho tämän tutkimuksen toteuttamiseksi ja näin voitaisiin välttää kahtalaista työtä, tarpeetonta kahtalaista työtä ja voitaisiin resursseja käyttää tehokkaasti. Ja lopuksi vielä korostetaan sitä, että komission ohjelma Luova Eurooppa on suhtautunut hyvin myönteisesti audiovisuaaliteosten verkkoakeluun Euroopan unionissa niin, että nämä teokset ovat saatavilla kansalaisten ja kuluttajien saatavilla ja näin sosiaalinen kohesio paranee. Tässä niitä perusajatuksia, joita tähän lausuntoon liittyy ja nyt olisi todella mukava kuulla teidän mielipiteitänne ja ehdotuksenne. Kiitos. Grazie. Kiitoksia Maria Vadiakuselle, joka sanoi meille paljon asioita lyhyessä ajassa. Nyt käynnistetään keskustelu. Rova Andrisdotter ensimmäisenä. Hei, ähm, jos kyllä vilja Haluaisin kiittää Maria mm, Badia Pikuchetia hänen esityksestään, mitä tulee tähän lausuntoluonnokseen. On luonnollisesti äärimmäisen tärkeää, että huolehdimme siitä, että mahdollisimman paljon materiaalia ja teoksia on internetissä saatavilla. Ehm, Minä olen huolissani kuitenkin siitä, että tässä tekstissä tällaisenaan rohkaistaan yhteistyöhön yksityistahojen välillä niin, että näitä tekijänoikeusrikoksia ei tapahtuisi. Tässä nimittäin aiemmin on ajateltu, että tämä rikkoo rikkoo vapaata tiedon välitystä vastaan. Ja tällä voisi potentiaalisesti olla erittäin kielteisiä vaikutuksia yrittäjyyteen sekä ylipäätään eh, digitaalisisämarkkinoiden jatkokehitykseen. Ja minä haluaisin tietää, miten esittelijä, mitä esittelijä on ajatellut eh, kirjoittaessaan eh, tämän, juuri tämän ehdotuksen. Kiitos. Ci sono altri richieste di intervento? Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Allora la parola rappresentante della Commissione. No niin, sitten edustaja euh, Merci madame la présidente. Euh, donc... Puheenjohtaja, vihreä kirja on jatkoa sille tiedonannelle henkistä omaisuudesta, immateriaalioikeuksista, jonka Aiemmin tuotimme viime viikolla kaikki sidosryhmien kannanotot ovat saatavilla internetissä. 220 vastausta olemme noin saaneet. Meillä on paljon oikeuden omistajia, jotka ovat siis kommentoineet asiaa. Nyt aikataulu on sellainen, että toukokuu on seuraava etappi, jolloin tarkoitus on sitten kesän lopussa järjestää julkinen kuulemistilaisuus. Tässä puhutaan viimeistäänkin lokakuusta. Mitä sitten tulee kysymykseen, jonka edellinen puhuja esitti, niin onko tässä nyt kyse esittelijän näkee kysymyksestä vai, vai kenen mielipide tämä on? Ihan en aivan ymmärtänyt tätä. Tämä kysymys liittyi esittelijän ehdotukseen tälle valiokunnalle. Vous avez terminé? Oui. Päätittekö puheenvuoronne? Ja sitten antaisin valmistelija Badia Kutselle, ja hän voi käyttää nyt sitten muutaman minuutin. Gracias por sus Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos näistä huomioista. Mitä tulee kysymykseen, jonka minä ymmärsin, että esitettiin komissiolle, niin haluaisin kertoa oman kantani. Mielestäni on kyllä osoitettu, että meidän on aivan välttämättä vastattava siihen, miten tämä tasapaino säilytetään yhtäältä teollisen tekijänoikeuksien suhteen, immateriaalioikeuksien suhteen ja toisaalta sitten taas tiedon saannin, kulttuurisisällön saannin välillä. Tämä ei ole helppoa. Me olemme vuosien ajan tästä eri valiokunnissa keskustelleet ja kun nyt ajatellaan, että mitä kaikkea me olemme asiasta tehneet, niin se mitä komissio sanoi mielestäni oli erittäin hyvä juuri, että voitaisiin järjestää mitä pikimmin tällainen kuulemistilaisuus niin, että löydetään ratkaisu kaikkien eri sidosryhmien ja tahojen välillä, kuluttajien, tuottajien ja kaikkien niiden tahojen välillä, jotka tässä työssä ovat mukana, jos haluamme todella kaikkien hyväksyvän tämän ja jos haluamme todella saada tasapuolisen, tasapainoisen ehdotuksen, joka ottaa huomioon niiden oikeudet, jotka tätä sisältöä tuottavat, ja toisaalta sitten taas kuluttajien ja, ja ihmisten oikeuden näiden tuotteiden käyttöön. Kiitos. No niin, katsommeko tämän asiakohdan käsitellyksi? Kyllä. Ja tarkistusten jättö päivämäärä on 7. maaliskuuta ja sitten 24. huhtikuuta on äänestys. Sitten vielä Maria Vadia Kusche ja nyt tällä kertaa puhutaan kolmannesta terveydenalan monivuotisesta EUn toimintaohjelmasta. Eh, ja aikaa on viitisen minuuttia lausuntoluonnoksen valmistelijalle. Pyydän anteeksi, että kiir- kiirehdin sinua tuossa edellisellä kierroksella. Sitä voi jää. Ei mitään, en tarvitse edes viittä minuuttia todella kansanterveyskasvun tukena ohjelma on laadittu hetkellä, joka on täynnä suuria haasteita, jotka liittyvät globalisaatioon ja erityisesti Euroopan unionin vaikuttavaan epävaikaiseen taloudelliseen tilanteeseen. Ja Eurooppa 2020 strategian puitteissa komissio käynnistää tämän kansanterveyskasvun tukena ohjelman keinona edistää innovaatiota terveydenhoitojärjestelmissä, vahvistaa terveydenhoitojärjestelmien kestävyyttä sekä parantaa EU-kansalaisten terveyttä ja suojella heitä rajat ylittäviltä terveysuhkilta. Komissio täydentää tätä monin tavoin. Euroopan unionilla on moni, monia erilaisia hankkeita, jotka liittyvät jotenkin terveyteen, kansanterveysalaan. Ja näin ollen komissio voi tehdä tällaisia ehdotuksia, jotka ovat eri sektori rajat ylittäviä, niin että esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus voitaisiin koordinoida entistä paremmin Euroopan tasolla. Ja mitä tulee kansanterveyden alaan, niin tämä ohjelma voisi eh, lisätä kestävyyttä ja kasvua. Samoin viitataan siihen, että kiinnitettäisiin huomiota epätasa-arvoon eh, terveysalalla niin eri alueiden välillä kuin myös eri eh, kansaryhmien välillä. Esimerkiksi siirtolaisvirrat ovat vaikuttaneet siihen, että tietyt sairaudet ovat siirtymässä kehitysmaista nyt myös Euroopan unioniin ja ovat näin ollen meillekin päivittäistä todellisuutta. Tässä tarvittaisiin Euroopan unionin yhteisiä toimia ja meidän tulisi näin tätä kautta parantaa tietenkin myös kehitysmaiden elämänlaatua ja antaa panoksia niiden talouden parantamiseen. Kansanterveyskasvun tukena ohjelma voi myös luoda uusia työpaikkoja ja uudet kyvyt, uudet työpaikat. Ohjelma liittyy tähän läheisesti. Ihan tällaisia valkoisia työpaikkoja, työpaikkoja sosiaalialalla sekä terveysalalla. Ja meidän tulisi huolehtia siitä, että unioni tarjoaa kylliksi rahoitusta koulutukseen, alalla, joka kuitenkin työllistää 20 miljoonaa ihmistä ja jonka kasvumahdollisuudet ovat hyvin suuret, erityisesti kun ajatellaan, että väestökehitys on nyt sen suuntainen, että väestö ikääntyy Euroopan unionissa. Ja vaikka tämä ei ole tutkimusohjelma, tulee käyttää hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita innovaatiot ja teknologiat tarjoavat, jotta voidaan kehittää terveyspalveluja entisestään ja parantaa niiden tehokkuutta. Ja näin ollen teknologiat, jotka liittyvät esimerkiksi radiotaajuustunnustukseen, kuten esineiden internet, Internet of Things, josta tämä ää, valiokunta teki mietinnön tuossa vuosi sitten, on myös otettava huomioon. Ne haluaisin nyt kuulla huomiota tähän liittyen. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Ja sitten ensimmäiselle varjoesittelijälle puheenvuoro Olkaa hyvä. Hvala lepa in hvala poručevalki za eh, uvodne... Kiitoksia. Kiitokset eh, tästä alustuksesta. On aivan totta, että asiakirja on tarpeen juuri kriisin vuoksi, väestön ikääntymisenkin vuoksi, mutta haluaisin tähän lisätä myös sen, että kyse on myös ilmastonmuutoksesta ja meidän tulisi tehdä selkeää rajaa Eh, sen välillä, mitkä toimien osat eh, rahoitetaan niin, että myös ilmastonmuutos otetaan huomioon, sillä kyse on paitsi ihmisten hyvinvoinnista myös tietenkin kyseessä on taloudellinen mahdollisuus kestävän kehityksen nimissä tässä on hyvin merkittäviä haasteita vuoteen 2020 mennessä, mitä inhimillisiin voimavaroihin tulee. Onhan lähdetty siitä, että terveydenhoitoalan työntekijöitä tulee olemaan tuolloin miljoona liian vähän. Ja tämä liittyy uusiin sairauksiin ja tietenkin väestöikääntymiseen. Ja näin ollen ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tarvitaan, terveydenhuoltoa tarvitaan terveydenhoidon lisään lisätä. Ja jos me nyt kehittelemme näitä terveysalan markkinoita, niin Euroopan unioni voi luoda todellista lisäarvoa. Ennen kaikkea meidän on huolehdittava integraatiomme luomista synergiaeduista. Ja tämä kansanterveyskasvun tukena ohjelma voi voidaan liittää muihin toimiin, kuten esimerkiksi rakennerahastotoimiin tai Horisontti 2020 ohjelmaan. Nämä tarkistukset hyväksyn. Täällä puhutaan koulutuksesta, jatkokoulutuksesta. Täällä puhutaan niiden huolehtimisesta, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja juuri synergiasta terveydenhoitoalan alalla kautta jäsenvaltioiden. Lisäisin tähän ehkä vielä sitä, että ohjelman neljän tavoitteen tukeminen on prioriteetti ja jos nämä ovat prioriteettialoja, niin sitten niitä täytyy käsitellä tasapainoisesti ja esittelijä kuvasi tätä erittäin hyvin. Hän totesi, että Kyse on paitsi tutkimus- ja eh, kehitysohjelmasta. Ne ovat eh, tärkeitä yksi neljästä tavoitteesta. Sitten vielä mahdollisuus suoraan rahoitukseen tiettyjen toimien kautta. Tämähän on nyt lainsäädäntöasiakirjassa mahdollista. Ja komissio voi rahoittaa tiettyjä toimia suoraan ilman eh, tarjouskilpailuja siinä tapauksessa, että näin on päätetty vuosiohjelmassa. Tässä kyse on merkittävistä rahoitusvälineistä Ja kyllä meidän täytyisi pohtia sitä, että voimmeko me hyväksyä sen, että nämä rahat käytetään hankkeisiin ilman mikä näköisiä e, julkisia tarjouskilpailuja vai pitäisikö mahdollisesti jotain kriteerejä määritellä? Tähän mennessähän kriteerejä ei ole määritelty. Sitten on vielä jotain teknisiä huomioita. Ja varmaankin tätä asiakirjaa täytyy katsoa myös Euroopan parlamentin tähänastisten kannanottojen suhteen. Näin ei vielä ole ehkä tapahtunut ja minä haluaisin, että kansalaisjärjestöjen riippumattomuus määriteltäisiin sekin tarkemmin. Täytyy olla aivan ilmeistä, että ne ovat poliittisesti riippumattomia. Kiitos. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin sitten komission edustaja Monsieur Jao saa käyttää puheenvuoron. Uh, hello, uh, my name is Robert Salter and I was... No niin, nimeni on Robert Solte ja puhun tässä komission puolesta. Kiitoksia paljon tästä tilaisuudesta tulla tänne ITRE-valiokuntaan kertomaan käsityksemme asiasta. Me olemme olleet jo yhteydessä tämän lausuntoluonnoksen valmistelijan kanssa ja keskustelleet joistakin ehdotuksista. Ja toivottavasti pystymme vielä selventämään joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät lausuntoluonnokseen, joka täällä on nyt esitelty. Olemme samaa mieltä, että tämä ohjelma tulisi nähdä koko komission strategian puitteissa puitteissa, siis Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Ja tämä otsake ilmaiseekin tämän ajatuksen hyvin, kuinka tässä terveys edistää kasvua, mutta myös kuinka ter- terve väestö on ennakkoedellytys sille, että kasvu voi tapahtua. Kuitenkin haluaisimme korostaa, että mitä tulee niin sanottuun köyhyyteen liittyviin ja väheksyttyihin sairauksiin, niin tämä tietenkin menee ohjelman maantieteellisen soveltamisalan ulkopuolelle, koska useimmat näistä sairauksista eivät ole Euroopan unionin sisäisiä, koska EU-ohjelmathan voivat toimia vain EUn sisäisissä ja kumppanimaihin ulottuvissa ohjelmissa, mutta me olemme kovin halukkaita kuitenkin ottamaan huomioon kaikki ne suositukset, jotka liittyvät niin sanoihin, sanottuihin valkoisiin työpaikkoihin, koska ne liittyvät nimenomaan siihen ajatukseen, jota me yritämme kehitellä ohjelmassa eteenpäin. Eli tätä voidaan ilman muuta kehittää eteenpäin. Mitä tulee sitten terveysohjelman ja horisontti 2020 tutkimusohjelman väliseen yhteyteen, niin meidän täytyy tässä tehdä selkeä työnjako. Me olemme pienempi ohjelma kuin tutkimus, tutkimusohjelma ja meidän tavoitteenamme ei ole tehdä itse tutkimusta, vaan pikemminkin rohkaista sitä, että tutkimukseen ryhdyttäisiin jäsenvaltioissa olemassa olevien rahoitusvälineiden avulla esimerkiksi jäsenvaltioiden mm, toimissa. Rova Jordan Tisille haluaisin vakuuttaa, että ei ole minkäänlaisia sellaisia toimia, joita ehdotettaisiin ilman tarjouskilpailua. Me sovellamme tiukasti varainhoitosäännöksiä EUn varojen hoitoon ja on täydet takuut siitä, että EUn äh, veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti ja kaikki, mitä ohjelmaan liittyy, on, ja kaikki päätökset, jotka siihen liittyy, tehdään ohjelmakomiteassa. Ja kaikki nämä toimet todellakin alistetaan ensin tarjouskilpailulle. Tässä ei ole mitään muutoksia varsinaiseen ohjelmaan verrattuna, vaan tämä on vain ikään kuin selostus siihen asiaan, mitä tässä kysyttiin. No me voimme selventää tätä asiaa vielä kahdenvälisesti, jos haluatte. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Haluaisiko sitten Maria Kutset vielä vastata? <clears throat> Kyllä. Haluan vain kiittää yhteistyöstä komissiota ja haluan myös olla Jordania kiittää hänen sanoistaan ja tämä työ jatkuu luonnollisesti niin, että lausunnostamme tulee mahdollisimman hyvä tämän ohjelman tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja tarkistukset on jätettävä 7. maaliskuuta mennessä, puolen päivän mennessä. Ja sitten vielä edustaja Kelly. Sorry, uh, I wanted to take the floor. Halusin käyttää jo aiemmin puheenvuoron audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä Evo Beletin nimissä varjoesittelijänä. Hän on nyt asianvaltuuskunnan mukana Myanmarissa. Sopiko, että luen hänen kommenttinsa? The order was confusing Tässähän on ollut käsittelyjärjestyksessä jokin pieni sekannus, eikä vain aiemmin. Okei. Okay. Sopiko? Joo, evidentemente no tengo ningún inconveniente. Kyllä, minulle sopii aivan mainiosti, että herra Keli lukee tämän Beletin tekstin, mutta ehkä voisin ehdottaa, ettei työ tästä nyt sekaannu, että me katsomme tätä. Jos haluatte, niin kyllä minulle sekin käy, että me katsomme sitä kahden kesken. Mehän tämän aiheen jo käsittelimme ja nyt olemme siirtyneet seuraavaan aiheeseen. Mutta minä kyllä tarjoan mahdollisuutta keskustella kahden kesken tästä, jos haluatte. Jos ei ongelmia ole tämän suhteen, koska keskusteluhan jo saatettiin päätökseen komission ja valmistelijan puheenvuoroilla, niin voidaan ottaa pöytäkirjaan mukaan tuo Peletin kirje ja pystytte keskustelemaan asiasta kahdestaan. Se olisi kaikkein yksinkertaisinta, koska me nyt olemme jo päätössä tovi sitten. Näin olisi helpompaa toimia mielestäni. Jos teillä on kerran kirjallinen puheenvuoro, niin voitte jättää sen tänne aivan kuin se olisi ollut Beletin puheenvuoro täällä ja me annetaan se sitten valmistelijalle ja pystytte keskustelemaan siitä vielä kahdenvälisesti. Eli otetaan se mukaan asiakirjaineistaan. Hyvä. Näin tehdään. Sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kohta 18, joka koskee väärentämisen vastaisia kauppasopimuksia EUn ja sen jäsenvaltioiden sekä toisaalta Amerikan Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean, Marokon, Meksikon, äh, Singaporen ja Sveitsin ja Uuden-Seelannin välillä. Ja Amelia Andersdotterilla on ensimmäinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös kollegoita, varjoesittelijöitä, jotka tähän astisessa työssä ovat minua auttaneet. Tämä kauppasopimus, sen tavoitteena on teollisen tekijän oikeusrikkomuksia suitsia. Ja komissio on vuosien 2007 ja 2010 välillä näitä neuvotteluja käynyt Euroopan unionin nimissä. tämän äh, käsittelyn aikana, neuvotteluprosessin aikana läpinäkyvyyttä Euroopan parlamentin mielestä puuttui ja me vaadimme asiakirjojen saamista ja neuvottelujen avaamista myös meille. Viime kuukausina monissa EU-jäsenvaltioissa tämä neuvottelutulos on herättänyt paljon huomiota. Sopimusta on, äh, vastaan on protestoitu. Tämä keskustelu kävi, käytiin, käynnistyi tietenkin myös Euroopan parlamentin sisällä ja monet ovat varmasti saaneet sähköpostia tai kirjeitä tai puheluja kansalaisilta, unionin kansalaisilta, jotka ovat huolissaan siitä, miten tämä aktasopimus tulee heihin vaikuttamaan. Me toimielimenä, erityisesti tässä valiokunnassa, kuitenkin erityisesti keskitymme siihen, miten tämä sopimus vaikuttaa teollisuuteen. Viime viikolla komissio päätti antaa lehdistötiedotteen, jossa se vastaa kansalaisten huolenaiheisiin ja pyytää nyt yhteisön tuomioistuimelta kannanottoa siihen, onko tämä sopimus perussopimusten mukainen. Ja on erittäin hyvä, että komissio tämän kysymyksen ottaa vakavasti. Mutta sitten ne kysymykset ja huolenaiheet, joita teollisuus on nostanut esiin, eivät kuitenkaan saa vastausta yhteisöjen tuomioistuimen tulevasta päätöksestä. Muun muassa televiestintäoperaattorit ovat toistuvasti esittäneet huolensa siitä, että sopimus sitoo jäsenvaltiot kannustamaan yksityisten toimijoiden väliseen toimintaan. Ja tämä voi kyllä todella vaikuttaa nettineutraalisuuteen, siis siihen, että internetin on oltava neutraali toimintakenttä työtä eri eh, innovatiivisille tahoille ja eh, kaikille toimijoille. Myös eurooppalaiset eh, pienyrittäjät ovat huolissaan siitä, että sopimuksella saattaa olla kielteiset vaikutukset niiden tulevaisuuden toimintaan. Monet sopimuksen kohdista on otettu nostettu esiin siltä kannalta, että ne eivät ole eurooppalaisen lainsäädännön perinteen mukaisia, vaikkeivat ne nyt olekaan suoraan yhteydessä olemassa olevaan yhteisön säännöstöön, niin kyllä tässä on kysymysmerkkejä siitä, että miten tämä sopimus saattaa vaikuttaa sen lainsäädännön tulkintaan, jota unionissa jo on, ja mitä teollisia vaikutuksia tällä saattaa olla. On pelkoa ja on noussut esiin kysymyksiä siitä, että saattaisiko mahdollisesti eh, tätä sopimusta eh, saatetaanko sitä soveltaa kolmansissa maissa niin, että syntyy kaupan esteitä EUn ja kolmansien maiden välille, kun niiden viranomaisia rohkaistaan ottamaan käyttöön filtreitä tai valvontamekanismeja, ja tämä saattaisi mahdollisesti Ähm, asettaa eurooppalaiset palveluntarjoajat heikompaan asempaan niiden tarjotessa palvelujaan kolmansien maiden markkinoilla. Ja näihin huolenaiheisiin ei vastauksia ole saatu. Ei ole äh, toteutettu minkäännäköistä tutkimusta siitä, miten tämä sopimus saattaisi vaikuttaa esimerkiksi televiestintäteollisuuteen tai voisiko se mahdollisesti vaikuttaa kielteisesti pienyrityksiin ja innovatiivisuuteen. No nyt komissio on todella lähettänyt tämän eh, ratkaisupyynnön yhteisön tuomioistuimelle ja on syntynyt varsin erikoinen tilanne, koska me toimi, eli me tässä nyt jäämme hiukan sivuraiteelle. Todennäköisesti me emme voi mitään lausuntoa toimielimenä asian antaa ennen kuin yhteisön tuomioistuin on antanut oman ratkaisunsa. Ja nyt on hiukan epävarmaa se, että miten tämä kaikki etenee. Paljon tietenkin riippuu siitä, mitä kansainvälisen kaupan valiokunta huomisessa keskustelussaan päättää. Ja minun mielestäni, se olisi, mielestäni olisi valitettavaa, jos tämä poliittinen keskustelu päättyisi. Se on herättänyt hyvin paljon huomiota unionin jäsenvaltioissa. Ja näin ollen olemme kyllä nähneet, että tästä asiasta pitäisi puhua, keskustella. Ja kovin monet ovat kiinnostuneita tätä keskustelua jatkamaan. Mahdollinen ratkaisu voisi olla se, että meidän valiokuntamme antaisi toimeksi tutkimuksen. Tutkimusta ei vielä ole olemassa tutkimuksen siitä, miten tämä sopimus saattaa esimerkiksi nettineutraalisuuteen vaikuttaa tai palvelu, nettipalvelumarkkinoiden kehittämiseen. Me voisimme antaa toimeksi tällaisen tutkimuksen ja käyttää näin ajan siihen asti, että yhteisön tuomioistuin ratkaisunsa antaa. Minulle ja varjoesittelijöille jatkossa on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää seurata Intan työtä olemme saaneet tietoa, joka hiukan vaikuttaisi näyttävän siihen suuntaan, että Inta ehkä kuitenkin tekee tällaisen alustavan mietinnön pitääkseen keskustelua yllä, demokraattista keskustelua, ja ehkäpä me voisimme antaa panoksemme Intan työlle antamalla omaa panostamme teollisuuden kannalta heille. juri saattaa haluta parlamentin seuraavan äh, tuomioistuimen pohdintaa ja mahdollisesti meidän saattaisi olla tarpeen äh, pitää itsemme ajan tasalla tuosta kehityksestä. Mutta hyvin paljon tätä, tätä työtä nyt on siirtynyt tulevaisuuteen, siirretty tulevaisuuteen ja tilanne on vielä tässä ja tänään aika epävarma, mutta me tietenkin pidämme teidät ajan tasalla siitä, miten nämä asiat etenevät. Ja kovin mielelläni haluan kuulla kollegojen kommentit, panokset tähän keskusteluun. Tämä on tärkeä suuri kysymys, joka tulee pitkän aikaa olemaan edessämme pöydällä. Kiitos. No niin, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja sitten edustaja De Angelis, joka on varjo esittelijänä tässä. Olkaa hyvä. De Angelis. De Angelis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, arvostin kovasti esittelijän tekemää työtä tässä aiheessa tai valmistelijan tässä tapauksessa. Erinomaista työtä ja erinomainen pohja keskustelulle. En nyt tässä sitten pitäydy sen pitempään aiheen akta-sopimuksen julkiseen merkitykseen, koska mehän kaikki tunnemme tämän kysymyksen laajuuden ja minkälaiset edut siinä on kyseessä eri tahoilta. Eniten keskusteltu on Euroopassa varmaan siitä, että puhutaan innovaation ja tiedon hyödyntämisen säännöistä digitaalisessa ympäristössä. Osaaminen tarkoittaa tässä siis verkossa tapahtuvaa kommunikaatiota – Eli aktasopimusta vastaan on protestoitu ja verottu monissa jäsenvaltioissa, koska tässä laaditaan verkon käytön säännöt, jotka rajoittavat virtuaalitilan käyttöä ja henkilöiden välistä kontaktia toisiinsa siellä. Akta on tällainen väärintämisen vastainen kauppasopimus ja väärennettyjen tuotteiden kauppa, joka uhkaa laillisten markkinoiden toiminnan ja on vaarallista myöskin kuluttajille, on merkittävä asia. Sen takia ei ole tai siksi, sen takia olisi tarpeen kansainvälisten mafioiden toimintaa rajoittaa, jota ei ole pitkään aikaan todella onnistuttu tekemään. niin sen takia lainsäädäntöä pitäisi laajentaa ja saada aikaiseksi tiukat lait ja normit, joiden perusteella pystytään takavarikoimaan tuotteita. Ja tärkeää olisi myöskin saada harjoitettua tehokkaampaa yhteistyötä. Usein tällaiset yhteistyölakiehdotukset on haudattu neuvoston uumeniin ja viittaan tässä erityisesti direktiivin IPR 2. IPR 2, eli teollisten tekijänoikeusdirektiiviin. Ja sitten meidän keskustelummehan koskee siis väärentämisen vastaista kauppaa ja sen takia haluaisin tässä kysyä komissiolta erityisesti, että mitä voisivat olla ne konkreettiset toimet, joilla voitaisiin sulkea pois Intian ja Kiinan kaltaiset toimijat tällaisista vääristä käytänteistä ja millä tavalla kansainvälisen puitteiston tai vto puitteiston avulla taistella väärentämisen, väärintämistä vastaan. Minun mielestäni olisi tärkeää huomioida, että tässä ei olla nyt korjaamassa mitään olemassa olevaa sopimusta, vaan ollaan tekemässä valintoja niin, että saataisiin aikaiseksi yhteinen kanta, eli akta, joko hyväksytään, ratifioidaan tai se torjutaan. Ja meidän keskustelumme ytimessä on sopimuksen 27 artikla, eli piratin, piratismin vastainen taistelu verkkoympäristössä. Kyseessä on nyt ensinnäkin metodinen kysymys, koska testissä ei ole minkäänlaista käsitystä tekijän oikeuksista. Ja kaupallisella tasolla kyseessä on täysin sattumanvarainen ö, teksti. Ensimmäisestä IPR-direktiivistä lähtien asia on jäänyt avoimeksi. Sen takia täytyisi käydä keskustelua aiheesta, joka Euroopassa ei ole mikään uusi ja jossa, johon liittyy erilaisia edunvalvontanäkökohtia. Ja sitten metodista täytyy huomata, että minun mielestäni akta ei ole asianmukainen väline väärentämisen vastaiseen taisteluun. Se ei ratkaise tätä kysymystä, koska siinä ei oteta asianmukaisesti verkossa tapahtuvan teollisen tekijän oikeuksien suojelua Se periaate, että tällainen sopimus ei ole sen kaltainen, että Euroopan parlamentti voisi jäädä katsoja ainoaksi kannanilmaisijaksi. Sen takia täytyisi kuulla myös kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä ja teollis- ja tekijän oikeudet ovat jääneet tässä asiattomasti huomioimatta. Erityisesti eurooppalaisen uskottavuuskriisin vallalla ollessa ei olisi hyvä merkki kansalaismielipiteille, jos aktaa tällä tavalla esitettäisiin. Verkon sääntelyn pitäisi perustua tutkimuksiin, joita aktan perusteella tekisivät palveluntarjoajat, tarjoajat eivätkä enää julkisen vallan edustajat. Koska teollis- ja tekijänoikeusdirektiivi ei anna copyright-oikeuksia eikä suojaa yksityisyyden turvaa. Näin, jos siirrytään teollis- ja tekijänoikeuksien uuteen lainsäädäntöön, niin se vaatisi ilman muuta yksityiskohtaista vaikutusarviointia ja myöskin eri intressiryhmien kuulemista. Kysymyksiä on paljon, ne ovat moninaisia. En tiedä, mitä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin esimerkiksi sanoo, joka, jolta on pyydetty EUn perusoikeuksista lausuntoa ja ennakkoratkaisupyyntöä tämän sopimuksen oikeuksien ja, ja näiden oikeuksien yhteen, yhteensopivuudesta. Akta on mielestäni sellainen, jonka pitäisi suojata teollisia tekijänoikeuksia, jotka ovat jo EUn perusoikeuksiin kuuluvia, joten on tietysti täysin ristiriitaista, että tällä hetkellä teollisetekijän oikeuksia ei ole Euroopan unionin oikeusperinteessä asianmukaisesti määritelty. Joka tapauksessa meidän pitäisi ilmaista kantamme, poliittisen kantamme tästä aiheesta jo ennen tuomioistuimen päätöstä. Väärentämisen vastaiset sopimukset ovat torsoja, ellei siinä oteta huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja. Artikla 27 on sellainen, joka romuttaa koko tämän menenä vuosina käydyn taistelun. Tästä syystä mahdollisesta tuomioistuimen lausunnosta riippuen mielestäni parlamentin pitäisi ilmaista vakava huolestumisesta, hu- huolestumisensa sekä tämän sopimuksen ö, muodosta että sisällöstä, joka huolehtii enemmän yksittäisten tahojen intresseistä kuin yleisistä intresseistä. Se ei ö, ratkaise vääntämisen ongelmaa ja entisestään monimutkaistaa kansainvälistä oikeuspuitteistoa. Tämän parlamentin ei pitäisi olla mukana sellaisessa prosessissa, jossa hyväksyttiin 2007 vuoden aikana direktiivi, joka koskee online tekijänoikeuksien vastaisen toiminnan rankaisemista. On taattava oikeusvarmuus myöskin netin käyttäjille. Ja tärkeää on ottaa huomioon myöskin muut tärkeät perusoikeudet, esimerkiksi henkilötietojen suoja ja yksityisyyden suoja, joita myöskin internetpalveluiden tuottajien on kunnioitettava. Jos nyt puhutaan tässä tiukoista lainsäädäntökäytänteistä, niin online-sisällön tuottajat on otettava tähän selkeästi mukaan. Teolliset tekijänoikeudet ja luovan työntekijöiden oikeudet ja kulttuurinen diversiteetti ovat asioita, jotka on turvattava, mutta akta ei tarjoa näihin asioihin ratkaisuja. Tiedämme, että olemme vielä hyvin kaukana siitä, mitä tämä parlamentti on vuosien aikana tästä aiheesta kantanaan ilmaissut seitsemän puhujapyyntöä. Ensimmäinen on kollega Grobczyk. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, witam wszystkich e, Państw. Puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa saanut käyttää puheenvuoron. Olen tyytyväinen, että saan nimenomaan käyttää puheenvuoron tästä niin kovin kiistanalaisesta sopimuksesta monessakin jäsenvaltiossa. Tässä sopimuksessa on paljon puutteita. Lausunnon valmistelija oikein hyvin korosti näitä aukkoja. Tässä ongelmassa on myös yhteiskunnallinen ulottuvuutensa. Kun me ajattelemme teollisia tekijänoikeuksia toisaalta ja toisaalta taas pääsyä verkkoon ja tietojen saatavuutta. Kyseessä on myös ilmaisuvapaus, sananvapaus perusvapaus Euroopan unionissa. Ja tämä liittyy myös turvallisuuteen, Euroopan unionin tulevaisuuteen. Jos tätä arvoa, tätä oikeutta ei kunnioiteta, niin sehän johtaa meidät yhteiskunnalliseen katastrofitilanteeseen ja hyvin nopealla aikataululla – Poliitikot, neuvosto ja komissio eivät sitä näe, mutta suuri yleisö päinvastoin kyllä näkee sen oikein selvästi. Hyvin suoraselkäisesti johdonmukaisesti suuri yleisö on ottanut asian kantaa. Ja tämä liikehdintä on verrattavissa 90-luvun liikehdintään nimenomaan Keski- ja Itä-Euroopan maissa – Tällainen yhteiskunnallinen reaktio on äärimmäisen merkittävä. Kun ajattelemme poliittisia muutoksia 90-luvulla ja sitä ihmismäärää, joka osallistui silloin mielenilmauksiin, niin nythän on käymässä niin, että tämä sopimus johtaisi suoraan ilmaisunvapauden rajoittamiseen. Sitä voidaan vertailla kommunistiajan vapauksien rajoittamiseen ja siihen, että ilmaisuvapautta ei kunnioitettu. Järjestelmän nämä periaatteet oli kirjattu, mutta järjestelmä sinällään ei pystynyt sopeutumaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, ja niinhän siinä kävikin, että järjestelmä romahti. Asiassa on siis hyvin merkittävä yhteiskunnallinen ulottuvuus, ja tämän osoittavat kaikki ne mielenilmaukset, mielenosoitukset ja mielenosoittajat, jotka ovat kokeneet painostusta aiempina aikoina ja nyt he kokevat tämän sopimuksen ikään kuin paluuna näihin vanhoihin aikoihin, rajoituksen aikoihin. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Trautman. Merci, madame. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Meidän lausunnon valmistelijamme ja kollega esittelivät oikein hyvin nämä aiheet. Vain muutama lisäseikka liittyen sopimustekstiin. Ensinnäkin haluaisin esittää kysymyksen, täsmällisen kysymyksen sen suhteen, miten tuomioistuimeen nyt ollaan oltu yhteydessä ja haluttu sieltä lausuntoa. Jos nyt sitten aktan teksti ei ole yhteensopiva EUn lainsäädännön kanssa, niin onko tapaus sellainen, että Euroopan oikeutta on muutettava, jotta olisimme yhteen sopivaisuuden tilassa tämän kansainvälisen sopimuksen kanssa? Tämähän on tärkeä kysymys, koska se on ollut esillä neuvottelujen alusta saakka. Vai voiko sitten tuomioistuin antaa lausunnon, jossa todetaan, että missä määrin tämä yhteen sopimattomuus rajoittaisi tai suojaisi yhteisön lainsäädäntöä. Edelleenkin vallitsee huoli internetin palvelun tarjoajien keskuudessa Tämä liittyy teksteihin ja eri direktiiveihin tällä alalla. Tämä vastuukysymys on ratkaistu. He eivät ole vastuussa siitä, mitä heidän verkkojensa kautta kulkee. Ja tekstissä tämä kuitenkin on mukana. Tämä vastuusta vapauttamisen periaate tulee kyseenalaistetuksi. No sitten rikosoikeudelliset sanktiot akta tuo mukanaan rikosoikeudellisten sanktioiden mahdollisuuden silloin, kun teollisia tekijänoikeuksia rikotaan. Tämä koskee yksityishenkilöitä, jotka käyttävät väärennettyjä tuotteita jopa tietämättään. Näin ollen akta mahdollistaa sen, että matkustajien henkilökohtaisia matkatavaroita voidaan tutkia ja tämän Tämä pitää mukaan, mukanaan myös tietokoneet ja MP3-soittimet. Miten voidaan varmistaa se, että matkustajaa ei tuomita rikosoikeudellisiin sanktioihin siitä, että hänellä on jotakin sisältöä, joka on peräisin esimerkiksi internetin kautta imuroituna? Tämähän on oikeastaan laajennusta sen suhteen, kun pyrimme taistelemaan teollisen tekijänoikeuksiin kohdistuvia riko, rikoksia ja rikkomuksia vastaan. Tässä täytyy muistaa myös lääkeväärennökset. Geneeriset lääkkeet ovat nyt markkinoilla joko sen takia, että patentti on jo rauennut, eli niihin ei enää kohdistu tekijänoikeuksia, teollistekijänoikeuksia, taikka sitten tarvitaan geneerisiä lääkkeitä kansanterveyden näkökulmasta. Tämä toinen mahdollisuus on jo TRIPS-sopimuksessa yhtenä vaihtoehtona mukana, ja akta oikeastaan rajoittaisi eh, geneerisit geneeristen lääkkeiden mahdollisuuden pelkästään näihin väärennettyihin lääkkeisiin. Nämä eri näkökulmat nostavat esille tämän tekstin tasapainoon liittyvän kysymyksen. Toisaalta aivan oikeutetusti täytyy suojella oikeudenomistajia, mutta aivan niin kuin kollega totesi, on aivan yhtä tarpeellista äh, suojata kansalaisvapauksia. Meidän keskustelumme ja julkiset reaktiot ja myös valiokuntakeskustelu on mahdollistanut sen, että voimme palata tähän vaiheittaiseen lähestymistapaan, mutta emme edelleenkään ole päässeet peruskysymyksistä eteenpäin tästä tekstissä. Jos sallitte puheenjohtaja vielä lopuksi todeta, että edelleenkin on kovin monimutkaista käsitellä näitä ongelmia, jotka liittyvät keskeisen tärkeisiin ongelmiin ja kysymyksiin kansalaisten näkökulmasta. Ilmaisunvapaus, kansalaisoikeudet, lääkkeiden saatavuus, mahdollisuus päästä kiinni kulttuuriseen pääomaan, tekijä- ja teollisoikeudet, jos tätä nyt käsitellään pelkästään sanktioiden näkökulmasta. Ja kuitenkin Juridisesti tässä on vielä ongelmallisia kysymyksiä, koska niitä, ei, näitä ilmaisuvapauskysymyksiä ei määritellä myönteisinä oikeuksina kansalaisen näkökulmasta. Tämä on nimenomaan se oikeus, joka on noussut esille ja meidän on todettava, että vetomusvaliokunta on saanut vetomuksen, jossa yli 2,4 miljoonaa allekirjoitusta on kerätty ja Todellakin tämä osoittaa sen, että kansalaiset huomioivat meidän työmme ja katsovat todella, miten parlamentti asian käsittelyn päättää. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Valčitis. Ačiū gerbiam pirmininkė. Iš tikrųjų turbūt vienas iš nedaugelio dokumentų, kuris sukėlė. Kiitos puheenjohtaja tämä sopimus on yksi niitä harvoja asiakirjoja, joihin yhteiskuntamme suhtautuu täysin ristiriitaisesti. Sosialisteilla esimerkiksi oli vielä joitain vuosia sitten täysin eri kanta. Kuitenkaan se ei tuolloin mennyt läpi ja nyt asiaan on palattu valiokunnassa – ja esittelijää. Tässä jo monia huolenaiheita nosti esiin, esimerkiksi liian laajat määritelmät ja tämän vahingoittavuus. Ja päätavoitteena tekijänoikeuksien suhteen täytyy olla se, että samalla ei unohdeta kilpailukykyä, Euroopan kilpailukykyä. Tämä sopimus kattaa hyvin monet maailman valtiot, Kiina ja Intia, eivät kuitenkaan sopimukseen ole liittyneet. Ja siksi meidän tulee tänään puhua siitä, että kyllä vai ei. Minä kannatan sitä, että sopimusta tässä muodossa ei hyväksytä. Mielestäni meidän tulisi valiokuntana tehdä tämä hyvin selväksi. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten Rova Badia Kiitos puheenjohtaja. Minä jaan esittelijän kanssa hänen huolenaiheensa niin kuin muutkin ovat täällä tehneet. Aktaan liittyy se ongelma, joka sillä oli jo sen syntyessä, eli että kulutushyödykkeitä, kulttuurihyödykkeitä ja niin edelleen sotketaan toisiinsa. Niitä ei kuitenkaan voi käsitellä samalla tavoin. Tietenkin meidän täytyy laittomia kopioita vastaan taistella, mutta ei kuitenkaan ole kyse samasta taistelusta, kun puhutaan kulttuurihyödykkeistä tai kun puhutaan kulutushyödykkeistä. Mielestäni meillä on vain yksi mahdollinen ratkaisu, joka itse asiassa Intavaliokunnassa on nostettu esiin, eli se, että lähetetään tämä sopimus yhteisöjen tuomioistuimen tarkastettavaksi. Rikkooko se perusoikeuksia ja toisaalta onko se yhteisön säännösten mukainen? Niin kuin kaikki tiedämme, me voimme sanoa vain kyllä tai ei, mutta mitään muutoksia tähän sopimukseen emme voi tehdä. Siksi voimme tehdä mietinnön jossa voimme parlamenttina toki todeta, mitä toivoisimme tämän sopimuksen sisältävän, mutta tämä on sitten se toinen vaihtoehto, muita vaihtoehtoja ei ole. Ja luonnollisesti tämän valiokunnan täytyy osallistua Euroopan parlamentin intavaliokunnan mietinnön valmistelemiseen niin, että myös meidän huolenaiheemme tulevat ilmi. Itse asiassa, niin kuin varmaan tiedättekin, niin torstaina kello kolme Intassa järjestetään työryhmäkokous juuri Aktasta, ja myös me voimme osallistua siihen ja kuulla hyvin monia eh, kiinnostuneita ja kiinnostavia tahoja asiaan liittyen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Tsikau. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, vreau și eu să mă alătur eh, colegilor care puheenjohtaja, minäkin haluaisin liittyä niihin, jotka katsovat täällä, että akta on sellainen teksti, jota ei voida vielä tässä muodossaan hyväksyä. Sitä paitsi haluaisin vielä ottaa esille sen, mitä jo tässä on sanottukin edellä, eli että valitettavasti artikla 27, sen kohta 1 tässä sopimuksessa säätää tehokkaan tehokkaan kanteennoston tai tehokkaan muutoksen haun mahdollisuuteen, jolla pystyttäisiin ennaltaehkäistä sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat saada aikaan lisärikkomuksia. Tällaiset ehkäisevät toimenpiteet jäävät kuitenkin määrittelemättä ja niitä voidaan väärin käyttää. Artiklassa 27 kohdassa 4 sanotaan, että osa näistä, tai osa näistä voidaan toimittaa viranomaisille, jotta viranomaiset voisivat paikantaa jonkin sellaisen tahon, josta voidaan olettaa, että se on rikkonut jotakin määräystä. Ja tämä rikkoo taas yksityisyyden suojaa. Haluaisin muistuttaa ITRE-valiokunnan jäseniä, että olemme juuri keskustelleet telekompaketista kaksi ja puoli vuotta sitten suurin piirtein. Ja sehän tapahtui jopa kahden eri vaalikauden aikana ja saimme siinä aikaiseksi kompromissin. Ja se ydinkysymys liittyi kansalaisten perusoikeuksiin ja yksityisyyden suojaan ja parlamentti korosti silloin yksityisyyden suojaa, jotta ei voitaisi sallia sähköisten palveluiden keskeyttämistä silloin, kun ei ole olemassa asiasta lainsäädäntöä. Eli silloin, kun on teksti, jossa ei ole ehkäisevien toimenpiteiden selkeitä määritelmiä, ja jossa annetaan viranomaiselle mahdollisuus kehottaa palvelun tarjoajaa paljastamaan palvelun tilaajan henkilöllisyys ei ole asianmukainen tekstiratkaisu. Artikla 14, sen kohta 2 taas toteaa, että pienet tavaramäärät voidaan sulkea tämän määräyksen ulkopuolelle silloin, kun kyseessä ovat matkustajan henkilökohtaiset tavarat. No se, että yksi osa voidaan sulkea pois, niin se tarkoittaa samalla sitä, että jotakin toista osaa ei voida sulkea pois. Eli kysymys aina kuuluu, että kumman kannalta asiaa katsotaan. Eli kun tuossa aikaisemmin viitattiin matkustajiin, joita voidaan vainota esimerkiksi transitalueilla, lentokentillä tai juna jotta voitaisiin tarkastaa, että mahdollisesti kuljettavatkohan nämä henkilöt tällaisia ei-kaupallisia tavaroita mukanaan ja jotka oletettavasti voivat olla EUn e säännösten vastaisia siis tekijänoikeuksien osalta. Joten haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että 24.11.2010 parlamentti äänesti monista päätöslauselmista ja sosialistien ja demokraattien ryhmä parlamentissa ja ALDE-ryhmä ja GUE-ryhmä myöskin ja vihreät äänestivät tuolloin päätöslauselmasta, jossa ollaan huolissaan neuvotteluista, jotka olivat aktan suhteen käynnissä. Ja siinä pyydettiin, että tästä sopimuksesta keskusteltaisiin ja että kunnioitettaisiin kansalaisten oikeuksia, mutta valitettavasti päätöslauselma, yhteistä päätöslauselmaa ei saatu äänestyksessä läpi. Sen sijaan hyväksyttiin päätöslauselma, jonka EPP ehdotti ja joka mainitaan tämän lausunnon johdanto-osassa, mutta komission ja jäsenvaltioiden allekirjoitus siinä tuli joissakin jäsenvaltioissa, allekirjoitettiin tämä sopimus. Joten haluaisin kuulla juristeiltamme, että voisiko Euroopan parlamentti torjua tämän sopimuksen? Ja entäpä jäsenvaltioiden, joiden kansalaiset ovat alle, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, niin mitä, mitä tapahtuu näiden jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksille? Ja onko mahdollista, että tulevaisuudessa, että vetomusvaliokunnassa ei otettaisi pelkästään vetomuksia vastaan, vaan että aktaa vastaan nostettaisiin aivan kansalaisaloite. Minä sanoisin, että aktaa vastaan äänestäminen ei tarkoita sitä, että EU ei kunnioittaisi tekijänoikeuksia. Meillähän on aivan erinomainen lainsäädäntö sen suhteen, vaan me haluamme paljon, paljon paremman sopimuksen aikaiseksi, joka suojaa myöskin kansalaisten oikeuksia. Eli. Kiitoksia sitten edustaja Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. On selkeä suuntaus siinä, mitä puhujat tänään toteavat. He eivät ole ehdotukseen tyytyväisiä. Valmistelija kutakuinkin teki yhteenvedon siinä, että tämä on oikeastaan liian, liian kaiken kattava tämä ehdotus. Ihmiset ovat harmistuneita suotuksissaan ja he vastustavat tätä. Mutta jos tätä nyt katsotaan objektiivisesti, niin kaikki olisivat sen puolesta, että väärentämisen mahdollisuuksia kutistettaisiin. Tämä maksaa vuosittain 8 miljardia Euroopan unionille tämä väärentämistoiminta. Ja näin on ollut ja laajentunut vain viimeisen seitsemän vuoden aikana ja luvut vain kasvavat. Kenties pitäisi katsoa hieman tiivistetympää aktaa, pienempää, rajoitetumpaa aktaa. Erityisesti silloin, kun rikolliset väärentäjät ovat mukana toiminnassa, niin yritetään saada Intia ja Kiina mukaan. Sieltähän tulee paljon tämän tyyppistä toimintaa ja myös muita maita, ja yritettäisiin tässä onnistua. Tällä hetkellä monet ovat huolissaan internetin vapaudesta, tietosuojalajeista, ja valtavaa vastustusta on muodostumassa. Ja oikeastaan keskustelu syrjäytyy siitä, mitä pitäisi keskustella. Eli me haluamme vähentää väärennösten määrää ja laajuutta lähivuosina. Redai Crotchetin kommentti liittyy tuomioistuimeen, kenties tätä pitäisi pohtia, mutta kyllä me myös tarvitsemme jotakin tehokasta välinettä ja varsin nopeasti. Ne ihmiset, jotka todellis- todella haluavat tehdä jotakin asian hyväksi, niin heidät pitäisi saada mukaan eikä suinkaan äh, syrjäytetyksi tästä liian laajasta välineestä. Meidän täytyy keskustella teollisen tekijän oikeudesta nimenomaan näinä aikoina. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kaspari. Ja, sekin. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, parhaat kollegat, tämä akta-aihe on kyllä minun mielestäni hyvin, hyvin tärkeä. Tässä aiemmat puhujat ovat jo todenneet, miten suuria ongelmia meillä on tuoteväärennösten suhteen, mutta toisaalta jo parlamenttikeskustelumme aluksi julkisuudessa on esitetty osittain, osittain kyllä ihan oikeutettuja huolenaiheita, mutta osittain myös äh, myrkytetty kansalaisten mieliä ja todella vaiheutettu tällaista aivan turhaa paniikkia. Ja minä olen kyllä järkyttynyt siitä, miten jotkut kollegat täällä Euroopan parlamentissakin aivan näin parlamentaarisen käsittelyn aluksi jo lähtevät tällaiseen äh, älyttömään toimintaan mukaan. Euroopan parlamentti kun jos se ei enemmistöltään hyväksy tätä sopimusta, niin sitten parhaat kollegat tämä sopimus ei tule missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa voimaan. Vaikka se olisi ratifioitu jäsenvaltiossa, niin jos Euroopan parlamentti ei sitä hyväksy, niin sitten sopimus ei tule koko unionissa voimaan. Toivoisin, että olisimme tästä vastuustamme tietoisia. Me olemme lainsäätäjiä ja kyllä meidän vastuumme kansainvälisten sopimusten suhteen on hyvin paljon suurempi nyt kuin se oli kaksi vuotta sitten ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista. Kaksi vuotta sitten, jos jostain emme tykänneet, totesimme jo alun alkaen, että ei, sopimus ei voi tulla voimaan, ja jos komissio ja mm, neuvosto sopimuksen kuitenkin halusivat, niin sitten se astui voimaan. Mutta katsokaa, kun nyt tilanne on toinen Euroopan parlamentti on todella lainsäätäjä ja toivoisin, että se ei jo ennalta eh, sopimusta hylkäisi, vaan todella huolellisesti tarkastelisi tätä sopimusta. Minulle EPP-jäsenenä eh, e kenenkään ei tarvitse tulla selittämään, että mitä nettivapaus tarkoittaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että kyse on eh, mielipiteenvapauden rajoittamisesta. Ja voin kyllä todeta, että Täällä on monia jäseniä, jotka henkilökohtaisesti joutuivat kärsimään vapauden rajoittamisesta entisessä Itäblogissa ja jotka osa täällä on jopa istunut vankilassa. Kymmenet tuhannet työpaikat joko poistuvat unionista tai eivät edes pääse syntymään tuoteväärennösten vuoksi. Autoonnettomuuksia tapahtuu väärennettyjen auton osien vuoksi. Olen kuullut, että unionissa jo 70 prosenttia autojen varaosista ovat tuoteväärennöksiä, siis varaosista, joita käytetään ihan korjaamoissa kaikkialla Euroopan unionissa – ja sitten tapahtuu autoonnettomuuksia ja ihmiset kuolevat. Kyse on paitsi internetistä ja sen vapaudesta, myös esimerkiksi eh, ihmisten hengistä ajatellen vaikkapa autojen varaosia, lentokoneiden varaosia. Lentokoneiden varaosistakin eh, jo 5 prosenttia on väärennettyjä. Kyse on ihmishengistä. Tämä on hyvin, hyvin vakavaa. Ja me EPP-ryhmässä olemme aina ö, eh, todenneet, että akta ei saa muuttaa mitään tavallisen eurooppalaisen kansalaisen elämässä, lainkuuliaisen kansalaisen elämässä. Ja tästä haluamme komission todella huolehtivan. Mutta jos me nyt toteamme, että ei käy niin sittenhän tätä säännöstä voisi tulla takaoven kautta. Ja me emme todellakaan halua, että rajoilla eh, ihmiset joutuvat eh, alistumaan vaikkapa siihen, että heidän kannettavat tietokoneensa tarkastetaan. Tällaista ei tietenkään saa tapahtua. Eh, ja tietenkin laillisuudesta on aina huolehdittava. Meidän täytyisi myös pohtia vertailua muihin sopimuksiin. Tietenkin on ongelma, että Kiina ja Intia eivät ole mukana. No mistä suurin osa tuoteväärennöksistä tulee? No tietenkin Kiinasta ja Intiasta, niin kuin Kelikin totesi. Siksi ne eivät ole sopimuksessa mukana, mutta mehän olemme VTOn piirissä jo vuosien, pyr- vuosien ajan pyrkineet etenemään. Ja juuri ne maat, jotka ansaitsevat tuoteväärennöksistä eniten ovat tietenkin estäneet nämä kansainväliset sopimukset. No nyt aktan puitteissa on saatu tällainen halukkaiden koalitio syntymään ja pahimmat maat eivät ole mukana, mutta jos katsotaan vaikkapa Kioton pöytäkirjaa ilmastonsuojelua, niin onko joku vakavasti jossain vaiheessa kyseenalaistanut meidän toimemme. Vaikka Amerikka ja Kiina eivät ole Kiotossa mukana, niin silti meistä enemmistö ja jäsenvaltioista enemmistö on sitä mieltä, että meidän on toimittava, vaikka suurimmat saastuttajat eivätkään toimi. Ja sama mielestäni koskee nyt aktaa, eli meidän täytyisi hyvin rauhallisin mielin käydä tämä akta hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Ja voin todeta, että mielestäni esittelijä David Martinin ehdotus välimietinnön kirjoittamisesta on aivan erinomainen. Ja sitten todella meidän on saatava takuut komissiolta sekä jäsenvaltioilta, että tästä tulee toimiva, jos se nyt joskus tulee. Ja nyt meillä todella on yhteisöjen tuomioistuimessa tämä kanne, ja olisi hyvä, jos kaikki valiokunnat Euroopan parlamentissa valmistelisivat yhdessä ihan konkreettisia kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimella esimerkiksi, että mitkä perusoikeudet tässä saattavat joutua vaarannetuiksi. Ja vaikka meillä tässä nyt menisikin pari-kolme kuukautta tähän työhön, niin menköön sitten. Tämä on tärkeä asia. Ja jos sitten loppujen lopuksi tämä sopimus minun ja muiden mielestä on ei hyväksyttävä, niin ei sitten hyväksytä sitä, mutta ei nyt jo ennalta hylätä sitä ennen kuin on käyty koko asia huolellisesti läpi. Kiitos puheenjohtaja, että sain käyttää hieman aikaa. No niin, ja sitten komission puheenvuoro lopuksi. Kuka siellä onkaan vuorossa? Olkaa hyvä. Madame le Président. Päivää, puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron komission nimissä. Haluan kiittää mahdollisuudesta, jonka olemme saaneet esitellä ja selittää sitä, mitä akta tarkoittaa. Komission näkökulmasta aktan tavoite on ennen kaikkea parantaa oikeudellisia normeja immateriaalioikeuksien alalla. Tämä on hyvin tärkeä elementti, joka on ymmärrettävä. Kyse ei ole siitä, että lisättäisiin oikeudenhaltijoiden suojaan sinällään, vaan tarkoitus on puolustaa paremmin teollisia tekijänoikeuksien haltijoita henkisen omaisuuden oikeuksien haltijoita. Meillähän on jo Euroopan unionissa nämä normit lainsäädäntöön kirjattuina. Haktan tavoite on mahdollisuuksien mukaan laajentaa näitä normeja monenvälisesti kansainväliselle tasolle. Akta ei muuta mitään nykyisessä lainsäädännössä – Euroopan unionissa tällä hetkellä. Mutta akta on tärkeä Euroopan unionille kauppavaihdon näkökulmasta ja kauppasuhteiden näkökulmasta. Viime viikkoina sopimuksen ratifiointi on johtanut laajoihin keskusteluihin, mielenosoituksiin kautta Euroopan. Komissio on täysin tietoinen ja ymmärtää kritiikin ja käydyn keskustelun. Ja ne seikat, jotka keskusteluissa ovat nousseet esille. Tästä syystä komissio on halunnut kääntyä tuomioistuimen puoleen ja saattaa siellä käsiteltäväksi perusoikeuskysymykset ja myös teollisia tekijänoikeuksien suojan ja toisaalta perusoikeuksien kunnioittamisen. Komissiolle on äärimmäisen tärkeää, että aktakeskustelu käydään tyynessä, tyynesti, tasapainoisesti, eikä käy niin, että keskusteluun vaikuttaa ikävällä tavalla esimerkiksi se keskustelu, jota käydään toisaalta toisissa yhteyksissä teollisen tekijän oikeuksesta. Totta kai tämä keskustelu on sinällään tärkeää, mutta se keskustelu ei suoraan liity aktaan. Akta on sopimus, joka nimenomaan ajattelee, nimenomaan säätelee sitä, miten oikeutta, oikeus, oikeuden tarjoamia palveluja on saatavilla. Kyse on oikeuden konkreettisessa reaalimaailmassa. Kyse on fyysisistä, konkreettisista tuotteista ja toisaalta taas oikeudenomistajista, eh, joilla on sisältöomaisuutta. Sellaista omaisuutta, jota voidaan vaihtaa internetin välityksellä. Aktan tavoite ei ole se, että kyseenalaistettaisiin tätä tekijänoikeuden käsitettä tai internetin kautta välittämistä. Aktan tavoite tämä ei ole ja sitä selvästi tässä halutaan korostaa. On hyvin tärkeää, että käymme tyynessä ilmapiirissä keskustelua. Asia on nyt viety siis tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta saamme tiedon siitä, Vastaako akta-sopimus perusoikeuksien tilannetta, säännöstöä Euroopan unionissa? Meillä on eri toimielimet, Euroopan parlamentti mukaan luettuina mukana tässä keskustelussa. Nyt kyseessä on ensimmäinen mahdollisuus käydä tätä keskustelua. Torstaina komission jäsen on Inta valiokunnassa keskustelemassa akta-problematiikasta, kaikista niistä seikoista, jotka tänä iltapäivinäkin ovat nousseet esille. Lähiviikkoina keskustelu jatkuu. Komissio toivoo, että se voi myös osallistua tähän keskusteluun kaikissa yhteyksissä. Pour répondre euh, plus particulièrement à certains points. Vastaisin aivan erityisesti tiettyihin kysymyksiin, joita nyt tänä iltapäivänä esitettiin. Komissio haluaisi muistuttaa, että ACTA on kansainvälinen sopimus, joka tarjoaa puitteet, juridiset puitteet kansainväliselle toiminnalle. Totta kai kansainväliset puitteet mahdollistavat sopimusosapuolille tiettyjä valintoja, tiettyjä vaihtoehtoja. Kun sopimus astuu voimaan, niin sopimusosapuolet voivat sitten määritellä, mitkä vaihtoehdot ovat toivottavia niiden omassa sisäisessä lainsäädännössä. Euroopan unionin osalta puitteet on jo ennalta määritellyt, koska ne ovat jo olemassa. Meillä on äh, vuodelta 2004 direktiivi. Sitten meillä on e-commerce, sähköisen kaupan, internetkaupan direktiivi. Sitten äh, tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia käsittelevä direktiivi vuodelta 2001. Juridiset puitteet, joissa akta sitten toimii, ovat jo olemassa ja niitä ei muuteta aktan kautta. akta ei johda siihen, että internet, internetyhteys katkaistaan, eikä ole mahdollisuus turvautua jonkinlaiseen yksityiseen poliisitoimintaan, niin kuin täällä peloteltiin. Kyse on käytännesäännöistä, koordinaatiosta internet-operaattoreiden välillä. Tämähän on jo mahdollista ja olemassa Euroopan unionin lainsäädännön kautta artiklan 16 kautta äh, äh, sähköisen kaupankäynnin yhteydessä ja 17 artiklan muodossa. Tämä ei tarkoita sitä, että käytännössä säännöt johtaisivat siihen, että on tällaista yksityistä poliisitoimintaa. Ei suinkaan. Akta siis pohjaa vuoden 1994 jo olemassa olevalle kansainväliselle sopimukselle. Ja nyt on mahdollista päivittää tätä sopimusta VTOn puitteissa ja muiden kansainvälisten sopimusten puitteissa. On päätetty parantaa normeja uuden sopimuksen, aktasopimuksen kautta. Kiitos. Eh, Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja sitten puheenvuoro on Rauva Anders vielä loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista, panoksista tähän keskusteluun. Kuulimme monia hyvin pohdittuja puheenvuoroja, esimerkiksi vaikutusta ihmisoikeuksiin ja ylipäänsä netin tilanteeseen ja liittyen tavaramerkki ongelmiin unionissa. Olin toivonut, että komissio olisi voinut auttaa valiokuntaa ja Euroopan parlamenttia hiukan paremmin nostamalla esiin olemassa olevan lainsäädännön mahdollisuuksia. Ehkäpä komissiokin on pohtinut, mikä on sopimuksen suhde esimerkiksi nettineutraaliuteen ja periaatteeseen yhtäläisestä kohtelusta, mitä tulee kaikkeen liikenteeseen ja digitaalisiin palvelumarkkinoihin, mutta luonnollisesti voimme tässä kevään mittaan myöhemmin keskusteluissa palata asiaan ja arvostaisin kovasti, jos komissiokin palaisi tähän asiaan myöhemmin. Kiitos. Bene, grazie. Prima di passare... Kiitoksia, kiitoksia ennen kuin siirrytään viimeisen esityslistan kohtaan, eli hankebondeihin, niin haluaisin koordinaattorin kokouksesta kertoa joitakin uutisia edisillalta Yhtäältä hyväksyttiin muutoksia ohjelmaan, siis kal- kalenteriin, ja nämä tiedot toimitetaan kollegoille. Brasilian valtuuskunnan matkasta päätettiin ja 20. maaliskuuta – järjestetään julkinen kuuleminen Horisontti 2020 ohjelmasta ja tuo kuuleminen kestää koko päivän. Lisäksi päätettiin, että 8. toukokuuta järjestetään kuuleminen pk-yrityksistä. Ja koordinaattorit hyväksyivät myös yhteisen kalenterin ITREN ja TRANS-valikunnan välillä artikla 51 nojalla ja, ja, me, ja sukupuolikysymysten valtavertaistamiskysymyksissä esitettiin, äh, nimettiin vastuuhenkilö. Ja myöskin ITER-projektista puhuttiin ja lausunnoista ja EPP, joka on vastuussa äh, yksin oikeus toimilupien myöntämiskysymyksissä. Ja sitten siirrytään viimeiseen esityslistan kohtaan, eli nämä hankebondit. Ja kollega Langenin sijasta puhuu nyt kollega Piper, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht um ein... Kiitos puheenjohtaja. Kyse on budjettivaliokunnan mietinnöstä liittyen projekti hankkeisiin ja meidän lausunnostamme. Herra Langen ei nyt päässyt paikalle. Hän on valtuuskuntamatkalla ja pyysi siksi minua puhumaan puolestaan. Kello on paljon, eikä paikalla ole kovin paljon väkeä, joten voin puhua ihan lyhyesti näistäkin syistä. Meillä on todella nyt nämä projektihankelainat Eurooppa 2020 puitteissa. Haluamme kokeilla uusia rahoitusvälineitä. Ja 240 miljoonaa euroa tätä varten on käytettävissä, TEN-verkkoja varten, IT- ja laajakaista hankkeita varten ja tiettyjä projektilainoja voidaan käyttää myös tällaisiin koeluontoisiin hankkeisiin. Kyseessä on uusi väline, mutta teksti vaikuttaa hieman puutteelliselta, koska tätä kautta voitaisiin tukea myös hankkeita, jotka ovat tällaisia jo aina tuettuja hankkeita ja joiden kautta ei siis mitenkään voida luoda mitään eurooppalaista lisäarvoa. Samoin tässä huomio kiinnittyy siihen, että Euroopan parlamentin valvontaoikeudet ovat varsin heikot. Me katsomme, että tämän uuden välinen ei tule luoda mitään omaa dynamiikkaansa ja päästä näin parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle. Tässä tulisi siis tätä pilottiluonnetta vahvistaa ja parlamentti ei nyt oikein hyväksy sitä tällaista business as usual toimintaa rahoitetaan. Ja tämän lisäksi parlamentaarista valvontaa on vahvistettava. Tämän verran herra Langen toivoi minun kertovan teille täällä tänään. Kiitos huomiostanne. Grazie. Kiitoksia kollega Piperille. Olisiko jollakin sanottavaa tästä? Edustaja Kreutzmann. Vielen Kiitos rouva puheenjohtaja. Itsekin voin puhua lyhyesti kollega Langenin. Ehdotus saa tukemme. Siis se, että nämä projekti rahoitukset, joilla katsotaan, että nämä hankkeet ovat kantokykyisiä. Ja niin kuin Piperkin sanoi, ettei tueta sellaisia hankkeita, jotka ovat agendalla jo muutenkin. Ei vaan kyseen täytyy olla todella eurooppalaisesta lisäarvosta. On koko joukko hankkeita ja näiden bondien kautta voidaan saada aikaa vipuvaikutusta niin, että myös yksityistä pääomaa voidaan saada liikkeelle. Ja että kun katsotaan tulevia infrastruktuurihankkeita, esimerkiksi sähköä, infrastruktuuria, kaasuinfrastruktuuria, niin on koko joukko hankkeita, joiden osalta sisämarkkinat eivät vielä ole toteutuneet ja joiden kautta voitaisiin näillä projektibondeilla saada aikaan todella kasvua ja siksi tuemme ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja edustaja Kelly. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen iloinen kuullessani pitkästä aikaa, että keskitytään yhteen niistä ajatuksista, jotka ovat olleet liikkeellä täällä EU-ssa parin viime vuoden aikana ja kuinka nyt sitten edettäisiin sillä tavalla, että saataisiin lisää, lisäarvoa niin, että lopultakin päästään taloudellisen tilanteen herroiksi jollakin tavalla ja saataisiin lisättyä kilpailukykyämme ja yhtenäisyyttämme. Projektibondeista ne ovat tietenkin tarpeellinen aihe, jota kannattaa tutkia ja kokeilla. Ja kuten Markus mainitsi, niin mahdollisuus saada pilottiprojekteja aikaan esimerkiksi sähköinfrastruktuurin alalla on merkittävä. Mitä nyt sitten tehdäänkin, niin on tärkeää, että 2020 tavoitteet saadaan toteuttamiskelpoisiksi. Se on aivan perustavanlaatuinen asia. Jos pystymme vielä yhdistämään näihin tavoitteisiin uuden välineen, joka luo parempi tulevaisuuden näkyviä, näkymiä se on jotakin, josta voimme olla innoissamme. On aivan oikein, että näin toimitaan. Mutta jos kyseessä on vain business as usual eikä mitään lisäarvoa tule, niin silloin tietysti epäonnistuminen on edessä. Eli pilotti, hankkeet 2020 strategia ovat keskeiset asiat ja nämä asiat on syytä pitää mielessä ja kannattaa kokeilla, mitä saadaan aikaiseksi. Mr. Kelly. Kiitoksia edustaja Kelly. Eli ei ole nyt muita puheenvuoroja, niin annan vielä komissiolle mahdollisuuden puhua. Komissio ei halua käyttää puheenvuoroa näköjään. Ei, vaan Rova Herzog vielä viimeinen lausunto sieltä. Olkaa hyvä. Eh, sorry, Chairman, being late, but we discussed the... Pahoittelen puheenjohtaja, että tuli myöhässä, mutta budjettivaliokunnassa keskusteltiin samasta aiheesta ja halusin olla siellä paikalla. On mielenkiintoista katsoa, miten tämä mietintö nyt kehittyy muissa valiokunnissa. Eri valiokunnilla on erilainen näkemys. Lausunnon valmistelevissa valiokunnissa on EPP-läisiä valmistelijoina ja heillä on hyvin, hyvin erilainen lähestymistava. Toinen vaatii radikaalimpaa eurobondiratkaisua, mutta tässä minulle syntyy se vaikutelma, että on näitä lisähankaluuksia ja kenties pitäisi mennä tähän projektibondien suuntaan. Täytyy muistaa, että meillä on vain puolitoista vuotta aikaa ennen vuotta 2014, kun uusi MFF alkaa. Ja nyt puolentoista vuoden aikana täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta nämä hankebondit onnistuvat ja voidaan ottaa sitten opiksi kokemuksesta. Meidän on toimittava hyvin keskittyneesti, kun aikaa on näin vähän ja väline on aivan uudenlainen ja haluamme, että se onnistuu. Me teemme Langenin mietintöön tiettyjä tarkistuksia. Emme täysin ymmärrä esimerkiksi sitä, että tarkistuksessa kaksi hän haluaa vähentää, tai vähentää näiden käyttöön tähän äh, bondien käyttöä vain infrastruktuurihankkeisiin. Onhan myös äh, energiahankkeita ja muita, joiden pitäisi olla avoimia. Emme ymmärrä, miksi hän haluaa rajoittua pelkästään infrastruktuuriin. En ajattele tässä pelkästään pilotteja, vaan pitkällä aikavälillä täytyisi olla avoin järjestelmä, koska tämä on yksi tärkeä väline, josta nimenomaan tässä on kyse. Tähän tarkistukseen liittyy kyllä meidän mielestämme ongelma. Kuitenkin olemme siitä samaa mieltä, että tämä väline on lisäväline. Se ei korvaa mitään, ei jäsenvaltioiden panosta eikä unionin panosta eikä olemassa olevia välineitä. Se on lisäväline niille hankkeille, jotka kaupallisesti eivät ole elinkelpoisia. Hyvät kollegat, haluan toistaa sen, mitä totesin budjettivaliokunnassa – meidän pitäisi olla te- vielä tietoisempia kuin siellä. Meidän on oltava rehellisiä toiminnassamme. Viimeisen viiden, seitsemän vuoden aikana, silloin kun minä olen täällä ollut, olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi infrastruktuurin modernisointia aste asteelta. Ei tämä ole toiminut kovinkaan hyvin. Meidän on oltava tietoisia, että jos energiainfrastruktuuria ei modernisoida eikä televiestintäinfrastruktuuria modernisoida, niin tulevilla sukupolvilla on vakavia ongelmia. Tässä kyllä meillä ovat panokset aika kovat, eli onnistuttava on. Ja tämän on oltava meidän tavoitteemme. Olen varma, varma siitä, että saamme aikaiseksi ratkaisun, jonka kautta voimme tukea pilottihankkeita. Ja tavoite todella on tutkia, miten nämä voivat toimia, ei pelkästään energiainfrastruktuurissa, vaan myös muutoinkin laajemminkin televiestintä modernisoinnin alalla. Varmasti teemme tarkistuksia tähän suuntaan ja toivon, että esittelijä on meidän kannallamme tällä alalla. Kiitos. Bene, allora non ci sono... No niin, nyt ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä ja komissio ei käytä puheenvuoroa, joten Piper voi sitten sanoa loppusanansa. Olen luottavainen sen suhteen, että kollega Herzogin huomiot varmasti voidaan ottaa myös huomioon, että ei viitata yksinomaan infrastruktuureihin, äh, äh, vaan että energia-alallakin voidaan toimia, mutta sillä ehdolla, että kyseessä ovat todella luotetaan pilottihankkeet. Varmasti voimme tästä saada sovittua. Kiitoksia kollega Piper. Nyt olemme saaneet tämän keskustelun päätökseen ja tarkistukset tulee esittää 5. maaliskuuta mennessä puoleen päivään mennessä. Ja nyt on sitten esityslista läpi käyty ja seuraava kokous järjestetään 19-21. tätä kuuta, anteeksi maaliskuuta, täällä Brysselissä. Kiitokset läsnäolostanne ja hyvää loppupäivää ja iltaa.